Io prego, prego tutti No niin, pyytäisin teitä kaikkia istutumaan paikoillenne. Bene. Buongiorno. Hyvää huomenta ja tervetuloa kaikkien ITRE-valiokunnan jäsenten puolesta niille, jotka olette tulleet tähän kuulemistilaisuuteen, jonka aiheena on Horisontti 2020. Erityisesti haluaisin toivottaa tervetulleeksi kaikki tieteentekijät, jotka ovat tulleet tänne eri maista, Euroopasta ja Yhdysvalloista tuomaan oman panoksensa tähän heidän akateemisen ja teollisuudesta saamansa kokemuksensa pohjalta. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi myös jäsenvaltiot ja neuvoston, komission vir- viranomaiset ja kaikki ne toimielimet, jotka ovat olleet mukana Horisontti 2020 keskustelussa. Täällä on komission jäsen, joka vastaa tutkimuksesta, innovaatiosta ja tieteestä, Maire Keogan King. Mukana on myös Tanskan edustaja puheenjohtajana ja hän on Uffe Tudar Pedersen, hän tulee myöhemmin, tämän, he molemmat tulevat tänne myöhemmin. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi myös yliopistojen, tutkimusjärjestöjen ja teollisuuden edustajat, jotka ovat tulleet tänne kaikkialta Euroopasta. Haluaisin myöskin toivottaa lämpimästi tervetulleeksi lehdistön. Ei ole mikään yllätys, että näin monet vastasivat kutsuumme ja tulivat tänne Brysseliin parlamenttiin. Horisontti 2020 on kolmanneksi tärkein unionin Ohjelman maatalouden ja rakennerahastojen jälkeen, kun tällä rahoituksen käyttöä. Määrärahat ovat 80 miljardin euron kieppeillä vuosiksi 2012-2030 ja tämän ohjelman on tarkoitus tulla maailman tärkeimmäksi tutkimusohjelmaksi, mutta vielä tärkeämpää on se, että Horisontti 2020-ohjelma pitäisi pitää tulevaisuuden ohjelmana. Siihen ohjatut varat merkitsevät investointia Euroopan suurempiin resursseihin. Kaikki ITRE-valiokunnan kollegat ja myös parlamentti ovat tietoisia siitä, että tiede, tieteen tekijämme ovat Euroopan tärkein resurssi. Tiedämme myös, että kansainvälisellä tasolla käydään näistä aivoista kovaa kilpailua. Kolme viikkoa sitten minulla oli ilo osallistua Euroopan tutkimusneuvoston viidenteen vuosijuhlaan ja olin hyvin iloisesti yllättänyt sen akateemisesta huippuosaamisesta ja hienoista tuloksista, joihin päästiin seitsemännen puitoohjelman myötä. Seitsemännen puitoohjelman ensimmäinen arvio on osoittanut, että että on muitakin tutkimusvälineitä Euroopassa, jotka ovat olleet tyydyttäviä, mutta samaan aikaan on havaittu, että siellä on ollut myös heikkoja kohtia, joita emme voi hyväksy, esimerkiksi byrokratian liittyvät seikat. On tärkeää, että olemme huipputasolla kaikilla ja tutkimuksen ja energian aloilla. Se edellyttää vielä, se edellyttää, että vastaamme haasteisiin tulevaisuudessa myös teollisuusteknologian osalta Tämä on erittäin tärkeää, kun ajatellaan kilpailukykyä, me globaalisti. Meidän on oltava innovoinnin eturintamassa. Ja tämä on se syy, miksi meidän on tänä päivänä käsiteltävä näitä asioita, kaikkia näitä asioita. Kulmistilaisuudessa puhutaan puiteohjelmasta ja tästä erityisestä Horisontti 2020-ohjelmasta, samoin kuin osallistumissäännöistä ja innovaatioteknologia-instituutista sekä Euratom ohjelmasta. Ei ole epäilystäkään siitä, että kyseessä on hyvin laaja ohjelma, mutta olen vakuuttunut siitä, että se on vaivan arvoinen. Ennen kuin aloitamme keskustelun, haluaisin että kuuntelisitte vähän tästä parlamentaarista prosessista. Horisontti 2020 paketin ähm, tärkeimmistä osista ähm, keskustellaan yhteispäätösneuvottelussa. Äh, ne menettelyssä parlamentti ja neuvosto neuvottelevat ohjelmasta ja lopulta päättävät siitä. Euroopan parlamentti on hyvin päättäväisesti järjestänyt nyt tämän tärkeän keskustelun olemme käsitelleet ähm, kollegoni, kollegani professori Karvalion mietinnön, joka koski rahoitusmenettelyjen yksinkertaistamista. Edelleen meillä oli mietintö herra Odilta, joka käsitteli seitsemännen puiteohjelman äh, arviointia ja Rova Matiasin mietintö edelleen, joka koski vihreää kirjaa tästä uudesta ohjelmasta, joka on nyt nimetty Horisontti 2020 ohjelmaksi. Tänään keskustelumme, keskustelemme Horisontti 2020 ohjelmasta komission kertomuksen pohjalta ja pyrimme saamaan tämän keskustelun valmiiksi Itre-valiokunnassa syksyllä. Tämän jälkeen aloitamme neuvottelut neuvoston kanssa ja ne luultavastikin saadaan valmiiksi 2013 vuoden puoleen väliin mennessä tai viimeistään ennen kuin uusi ohjelma alkaa vuonna 2014 alussa. Tähän asti parlamentti on ollut vastuussa tutkimuksesta ja Itravaliokunta ja täysvaliokunta ovat todenneet viime vuonna, että tutkimus- ja innovointibudjetin kasvattaminen voi edistää merkittävästi kestävää kehitystä. Tämä merkitsee, että olette täällä ystävien keskuudessa. Teidän ei tarvitse vakuuttaa parlamenttia ja itravaliokuntaa siitä, että tiede, tutkimus ja tekniikka ovat ratkaisevia tulevaisuutemme kannalta. Me tiedämme sen. Haluamme vain teiltä apua niin, että voimme tunnistaa prioriteetit ja parhaat olosuhteet, joissa toteuttaa puiteohjelmaa. Haluaisimme, että Horisontti 2020 ohjelma onnistuu hyvin että se on menestys Euroopan historiassa ja että se avaa ovet Euroopan tulevaisuudelle. Tämän päivän kuulemistilaisuus on tärkeä askel kohti tuota tavoitetta pohdinnoissa äh, haluaisin vielä ottaa mm, äh, vielä huomioon tietyt jär, järjest, organisaatiota koskevat seikat. Tämänpäiväinen kuulemistilaisuus on herättänyt paljon kiinnostusta ja meillä on suuri sali käytössämme, mutta ei se ehkä vielä siltikään riitä. Siksi meillä on myös kuuntelusali käytössämme ASP1E2. Siellä äh, tätä voidaan kuunnella etänä. Kaikki esitykset ovat saatavilla kuulemistilaisuuden jälkeen Itravaliokunnan internet-sivuilla. Olen erittäin iloinen siitä, että meillä on täällä erittäin hyviä puhujia, mutta meidän on jätettävä aikaa myös jäsenillemme. Puheenjohtajana tulen pitämään kiinni määräaikojen rajo- noudattamisesta, joten alustukset voivat kestää 10 enintään 15 minuuttia ja jäsenet voivat, jäsenten on pidettävä kiinni hyvin tiukista puheajoista kysymys- ja vastaussessiossa. Meillä on yhteensä 25 minuuttia aikaa kunkin alustuskierroksen jälkeen. Annan jäsenille kaksi minuuttia kysymyksen esittämistä varten. Sitten alustajat voivat kerätä näitä kysymyksiä ja, ja, ja vastata yhteensä, yhdessä kysymysryhmiin 10-15 minuutin aikana. Nyt odotan teidän puheenvuorojanne ja haluaisin jo etukäteen kiittää teitä osallistumisestanne. Nyt annan puheenvuoron ensimmäistä keskustelua varten, joka koskee huipputiedettä. Annan puheenvuoron äh, Teresa Riera Madurellelle. Hän on tämän alan esittelijä. Olkaa hyvä. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämän äh, tärkeän alustuksen jälkeen, jonka puheenjohtaja teki äh, Horisontti 2020 yleispiirteistä. Haluaisin lyhyesti alustaa nyt tämän paneelin, jonka, jonka juuri aloitamme. Meillä on hyvin tiivis päivä edessämme. Tässä ensimmäisessä paneelikeskustelussa käsittelemme ensimmäistä prioriteettia Horisontti 2020 ohjelmassa. Sen otsikkona on huipputiede. Puhumme siis tutkimuksemme huippuosaamisesta ja tutkijoistamme ja siitä, kuinka voisimme vielä vahvistaa tätä alaa ja laajentaa sitä niin, että Euroopan unioni olisi vielä kilpailukykyisempi maailmanlaajuisesti. Huippuosaaminen on erittäin houkutteleva käsite ja se on tärkeä käsite tiedepolitiikasta ja tiedepolitiikassa ja tutkimuskysymyksissä. Tämä on käsite, jonka ymmär, jota pidämme synonyyminä hyvin korkealle laadulle. Jotkut kuitenkin pitävät sitä vähän epäselvänä ja sekavana. Kuitenkin tämä huippuosaaminen on muodostunut yksi tärkeimmän, tärkeimmin, yhdeksi tärkeimmistä tavoitteista tutkijoillemme, yliopistoillemme ja tutkimuskeskuksillemme, koska se tuo arvovaltaa ja se myöskin houkuttelee lisää resursseja johtoaseman säilyttämistä varten. Tässä tilanteessa on aivan ymmärrettävää, että meiltä lainsäätäjinä usein pyydetään, että selventäisimme käsitettä ja erityisesti selventäisimme sitä, kuinka huippuosaamista mitataan. Meillä on täällä nyt huippuasiantuntijoita ja haluaisinkin välittää teille tämän kysymyksen. Kuinka mit- mitata huippuosaamista? Pitäisikö huippuosaaminen jättää perustutkimukselle vai voitaisiinko Horisontti 2020 yhteydessä sitä käyttää myös muilla aloilla muita näkökohtia ajatellen? pikemminkin taloudellisia tyyppisiä, kuten kilpailukykyä ajatellen. Voitaisiinko sitä siihenkin käyttää? Toki voidaan puhua korkean tason tiedon luomisesta, mutta myös innovaatiosta ja tiedon saattamisesta yhteiskuntaan huipputavalla. Ja jos näin on, niin kuinka tätä olisi mitattava. Toinen kysymys, jota haluaisimme teidän kanssanne käsitellä, olisi huippuosaamisen laajentaminen. Ne, jotka seuraavat tämän valiokunnan töitä, tietävät erittäin hyvin, että tämä asia on aina läsnä keskusteluissamme. On aivan selvää, että on hyväksyttävä se, että että kun äh, ajatellaan puitteohjelman äh, saavutuksia, jäsenvaltioiden väliset erot ovat suuret. Ja voi olla, että tästä aiheutuu murroksia, joka vaarantaa enemmistön tuen tälle hyvin keskeiselle er, er, tutkimuksen ja kehityksen ähm, budjetin osalle. Meillä pitää olla mahdollisuus olla huippuosaajia ja meidän on laajennettava osallistumista luopumatta huippuosaamisesta, koska se ilman muuta on, on meille hyväksi eurooppalaisena, mutta meidän on löydettävä tapa, kuinka tässä toimimme. Tässä haluaisimme tietenkin puhua äh, tutkimusta ja kehityksestä ja äh, FETstä ja sen hallinnosta. Sitten inhimilliset resurssit. Tässä en puhu ainoastaan Marie Curien menestyksistä. Varmastikin kaikki olemme tästä yhtä mieltä erityisesti on pohdittava sitä, kuinka voisimme houkutella parhaat nuoremme tiede uralle, kuinka saamme lisää naisia mukaan, kuinka saamme mukaan ja pysy, parhaat tiedemiehet ja kuinka he pysyvät tässä työssä ja kuinka työolosuhteet olevat, olisivat sellaiset, että liikkuvuutta helpotetaan. Lyhyesti sanottuna, mihin toimiin meidän olisi ryhdyttävä, jotta pääsisimme kohti tätä lopputavoitetta niin, että saisimme luotua eurooppalaiset tutkimuksen sisämarkkinat. Tämä on erittäin tärkeää, aivan kuten te tiedätte. Komissio on arvioinut, että jos haluamme päästä kolmen prosentin BKT-osuuteen vuodeksi 2020, tarvitsemme miljoonaa uutta tutkijaa. Meidän olisi myös puhuttava siitä, kuinka tärkeää tässä on se, että meillä on riittävän hyvät tutkimusinfrastruktuurit. Tämä on ohjelman pilari, jolla on paljon lisäarvoa Euroopan tasolla ja josta voidaan saada paljon potentiaalia parantaaksemme eh, innovaatio- ja tutkimusrakenteita. Kyseessä on sellainen pilari, joka tällaisessa nykyisissä sosiotaloudellisissa suhdanteista suhdanteessa olisi se tekijä, jonka avulla voidaan rakentaa Eurooppaa, joka kasvaa osallistavalla ja kestävällä tavalla, joka luo laadukkaita työpaikkoja ja joka on kilpailukykyinen globaalisoituneessa maailmassa. Tämä ei ole mikään helppo tehtävä, mutta olen vakuuttunut siitä, että näiden puheenvuorojen myötä, mitä pian kuulemme, saamme kyllä paljon ja erittäin hyviä ajatuksia, joilla pyrkiä siihen suuntaan. Joten tässä kaikki puheenjohtaja. Gra- grazie collega Madurell per il suo intervento. Kiitoksia puheen jo, hyvä edustaja Madurell. Nyt aloitamme kutsuvieraimme puheenvuorot ensimmäisenä Jose Maria Gago. Hän on tieteen, tekniikan ja korkeamman koulutuksen ministeri Portugalista. Olkaa hyvä. Senhora Presidente, bom dia. Uh, I will then uh, speak in English, but I will speak a few words uh, at the beginning. In... Niin, hyvää päivää. Puhun ensin vähän Portugalia ja sitten jatkan englanniksi. No niin, puheenjohtaja, hyvää huomenta teille. Haluaisin kiittää tätä valiokuntaa ja tämän puiteohjelman esittelijöitä tästä mahdollisuudesta käydä laajaa keskustelua haluaisin erityisesti kiittää kaikkia niitä, jotka ovat osallistuneet ohjelmaan. Minä olen ollut mukana melkein kaikissa, kaikissa tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelmissa alusta asti. Minulla on ollut tämä ilo ja kunnia ja minun on sanottava, että kyseessä on ehkä yksi kaikkein parhaista ehdotuksista, joita Euroopan komissio on tehnyt minun mielestäni tähän päivään mennessä. Haluaisin konkreettisesti kiittää Euroopan komissiota ja sen henkilökuntaa ja sen virkamiehiä tästä valtavasta työstä, kun olette valmistelleet tämän ehdotuksen, joka on nyt edessämme. Nyt vaihdan englantiin, jos teille sopii. Esitykseni on englanniksi ja uskoisin, että Uskoisin, että on helpommin seurattavissa, jos käytämme samaa kieltä, mutta käyn asioita nopeasti läpi. Tiedän, että teillä on esityksestä kopio. Minun aivan ensimmäinen huomioni olisi seuraava. Tämä alku on erittäin hyvä. Me tarvitsemme tarkkaa uudelleenarviointia, sehän on säännöissä mukana, mutta tarvitsemme myöskin radikaalia uudistusta. Ja haluaisin aivan aluksi käydä tämän ehdotetun puiteohjelman läpi ja sen jälkeen tuoda esiin muutamia mahdollisuuksia, jotka voisivat olla moottoreina uusissa teknologiapolitiikoissa tulevina vuosina – tämä ohjelma niin varmastikin on vaikea pyrkiä seuraamaan tätä esitystä samaan aikaan. Mutta minulle on kerrottu, että tulette saamaan kopion esityksestä. Voisin nyt aluksi katsoa, mikä tilanne on tarkastelemme asioita aikavälillä 2020 vuoteen asti. Ja asiat tulevat muuttumaan erittäin paljon, jos ajattelemme viimeistä vuosikymmentä. Opiskelijoiden määrä muuttui noin 50 miljoonalla. Siis meillä oli lisää, 50 miljoonaa opiskelijaa lisää, niihin 100 miljoonaan lisättynä, jota meitä oli siis 10 vuotta sitten. Ja tutkimukseen suunnattu investointi ei kasvanut samoin. Jos tarkastelette nyt vuosien 2007-2010 lukuja, investointi kasvoi 10 prosenttia noin 5,7 miljoonasta 7 miljoonaan. Kasvoi tutkijoiden määrä, jos tarkastelette julkaisujen määrää, kansainvälisesti siterattujen julkaisujen määrää, sekin muuttui hyvin paljon 1,1-1,6 miljoonan. Eli minä haluaisin tässä välittää sen viestin, että asiat ovat kehittymässä hyvään suuntaan, hyvään suuntaan, sillä tutkimuksen parissa työskentelee paljon enemmän henkilöitä kuin ennen ja investointia tapahtuu sekä julkisella että yksityisellä sektorilla enemmän kuin ennen. Me olemme saaneet erittäin hyviä ponnistuksia uusien teknologioiden ja uusien sovellutusten eteen toteutettuna. Joten vastauksena tähän tilanteeseen me käännymme nyt Euroopan puoleen ja pohdimme sitä, mitä Euroopassa voitaisiin tehdä ja pitäisi tehdä. Minun lähtökohtani on se, että tutkimus on uusiutuvien Euroopan unionin arvojen ja talouden pohja. Taloudellinen poliittinen tilanne on jotakin, mikä täytyy ottaa huomioon luonnollisesti. Meidän täytyy vastata tiedon kehitykseen, se tapahtuu nopeasti, kuten olemme havainneet, ja meidän pitää vastata myöskin globaaleisiin haasteisiin kilpailukyvyn suhteen. Meidän pitää pyrkiä tukemaan sisäistä ja ulkoista lahjakkuutta tieteen alalla ja perustaa tämä toiminta tieteellisiin kriteereihin, mutta meidän täytyy myöskin pyrkiä toimimaan sellaisessa tilanteessa, kun meillä on hyvin vahvoja budjettirajoituksia Euroopan unionin alueella kriisin vuoksi. Joka tapauksessa meidän täytyy hyvin varovaisesti arvioida mielestäni tämän ehdotuksen sisältöä, horisontti 2020 ehdotusta. Rajat ylittävä yhteistyö on ilmeisesti puiteohjelmassa menettänyt jonkin verran alkuperäistä rooliaan, eikä ole selvää, kuinka tutkimuskapasiteetteja eri jäsenmaissa käytetään ja taloudelliset rasitteet ovat minun mielestäni näkymättömissä tässä ehdotuksessa. Mitään selkeitä prioriteetteja ei ole annettu sille, että meidän pitäisi vahvistaa tieteellisen edistyksen vaatimuksia. Tämähän on ainut tapa pyrkiä vastaamaan kriisin asettamiin ongelmiin. Niin, että voisimme kääntyä politiikan laatijoiden puoleen ja sanoa, että tiede tarvitsee enemmän varoja. Eurooppalainen yhteiskunnallinen malli ei ole tässä tunnustettu tässä aloitteessa tarpeeksi vahvasti mahdollisuudeksi. Jonkinlaisia ajatuksia on ilmaistu yhteiskunnallisten muutosten suhteen, mitä tulee puiteohjelmaan. Nyt voisin pyrkiä olemaan käytännön läheinen jos minun pitäisi ehdottaa käytännöllistä lähestymistapaa, joka voisi parantaa Horisontti 2020 aloitetta, ja uskon, että se on se, mitä nyt pyrimme toteuttamaan. Kommentoisin muutamia esimerkkejä. Tämä ei ole systemaattinen lähestymistapa. Minulla on muutamia esimerkkejä. Käyn nopeasti eräitä niitä läpi. Ja sen jälkeen menen tarkempiin yksityiskohtiin muutamien eh, esimerkkien kohdalla. Eh, humanistiset ja yhteiskunnalliset tieteet, niiden roolia on vähennetty tässä puiteohjelmassa ja uskoisin, että Euroopan läpi on yleinen konsensus olemassa siitä, että tämä asiantila täytyy muuttaa. Tiedän, että eh, veronmaksajat suosivat humanistisia ja yhteiskunnallisia aineita. Tällaisia ajatuksia on kaikkialla. Mutta tämä on jotakin, mitä meidän pitäisi pyrkiä korostamaan, siis yhteiskunnalliset tieteet ja humanistiset tieteet. Nehän ovat erityisesti tulevalla vuosikymmenellä erittäin tärkeitä, sillä yhteiskunnan rakenteet ja arvot tulevat Euroopassa muuttumaan, ja meidän täytyy pyrkiä ymmärtämään näitä muutoksia. Sitten toinen asia, joka koskettaa yhteiskuntaa ja tiedettä. Tätäkin aspektia on vähennetty. Ja tässä me emme ota tieteenteon poliittista aspektia huomioon. Meidän täytyy ottaa se huomioon. Euroopan raali tässä on ollut ehkä pieni, kun pyritään houkuttelemaan tieteentekijöitä ja parantamaan yleisessä mielipiteessä teon merkityksen roolia. Sitten, se tulee tutkimukseen, on olemassa vanha kysymys, jota ei ole koskaan ratkaistu, huippututkimuksen rooli kaikissa jäsenmaissa. Eurooppalainen tutkimusneuvosto on ollut erittäin suuri, hyvä kehitysaskel puiteohjelmissa aivan alusta lähtien. Siitä lähtien kun se seitsemännessä puiteohjelmassa perustettiin. Nyt kuinka me voisimme huipputieteen tekoa tukea kaikissa jäsenmaissa, erityisesti esimerkiksi pienissä jäsenmaissa tai sitten kehittyvillä alueilla. Minä uskon, että sellaiset käsitteet kuin Euroopan tutkimusneuvoston huippu palkinnot ovat sellaisia, joita pitäisi kehittää kaikissa jäsenmaissa. Se voisi olla tapa tukea toimintaa budjetin puitteissa ja sillä voisi olla valtava vaikutus kaikissa jäsenmaissa. On paljon tällaisia tämän tyyppisiä ehdotuksia, joita voitaisiin tehdä. Toisekseen sitten Euroopan tutkimusneuvosto ei käsittele yhteistyöprojekteja. Se käsittelee yksittäisiä projekteja ja apurahoja. Nyt Tähän mennessä meillä ei ole ollut rajat ylittävän yhteistyötutkimuksen suhteen mitään ehdotuksia. Yhteistyö tutkimusta on kehitetty ja tämä on hyvin tärkeä ala. Tämä on hyvin tärkeää kehitystä tässä puiteohjelmassa. Ja tässä olemme siirtyneet ensin tieto- ja kommunikaatioteknologiasta muille alueille. Nyt rajoilla esiin tuleva teknologia, tällainen teknologia ja tiede tai näiden teknologian uusi rooli on jotakin, mitä me voisimme tukea, kun haluamme tukea tiedeyhteistyötä. Olen pahoillani, että menen nopeasti eteenpäin, mutta minulla on vähän aikaa. Jatkokoulutus yliopistoissa on myöskin tärkeä asia, joko yliopistoissa tai muissa akateemisissa laitoksissa. Marie Curie-hankkeet ovat tärkeä ohjelma, mutta tämä ohjelma vaikuttaa olevan jumiutunut lähestulkoon sen alkuperäiseen muotoonsa. Emme ole ottaneet huomioon niitä valtavia muutoksia, joita on tapahtunut, kun eh, yliopistoja on modernisoitu maailmanlaajuisella tasolla eh, Euroopassa tai sen ulkopuolella. Toisaalta suuri osa puiteohjelmasta rakentuu tosiasiassa sellaisten mahdollisuuksien varaan, jotka tarjoavat jatkokoulutusmahdollisuuksia kaikkein eh, parhaimmille opiskelijoille. Tämä olisi hyvä tapa houkutella opiskelijoita maista, joissa monen tyyppistä tiedettä ei toteuta, toteuteta teollistuneille alueille. Eli yhteistyötutkimus ja eurooppalainen rahoitus sille olisi jatkokoulutukselle erittäin suuri mahdollisuus ja mielestäni tämä olisi tohtorin koulutusohjelmassa yksi avoin mahdollisuus, jota voisimme käyttää hyväksi. Nyt siirryn nopeasti muutamiin kohtiin. Yksi on teoreettinen, mutta tunnen, että minun on siitä pakko puhua Mielestäni eurooppalainen tutkimusalue on jotakin, mitä meidän täytyy ajatella. Tämä on hyvä konsepti, hyvä ajatus, joka on nyt ehkä vanhentunut ja sitä pitäisi uudelleen arvioida. Eurooppalainen tutkimusalue ei ole sisämarkkinoiden ilmaisu. Tämä on hyvin hyödyllinen ajatus, sillä liikkuvuus, yhteistyö tutkimuksen alalla on auttanut sisämarkkinoita rakentumaan. Eli eurooppalainen tutkimus, ajatus oli jotakin, minkä yhteydessä ihmiset puhuvat absurdeista asioista niin, että tutkimusalue täytyy toteuttaa. Tutkimusalue hänelle jotakin, mitä voisimme toteuttaa. Eurooppalainen tutkimusalue on järjestelmä, kaikkien eri organisaatioiden muodostuva järjestelmä, kaikkien eri toimijoiden muodostama järjestelmä, joten tässä kysymys on siitä, että meidän täytyy tämä staattinen ajatus tutkimusalueesta muuttaa uudenlaiseksi ja puhua tässä kunnianhimosta tai pyrkimyksestä. Monissa ma- maissa, monissa kielissä on erilaisia ilmaisuja, joita voisimme käyttää tässä, kun haluamme muokata eurooppalaisen tutkimusalueen ajatusta. Nyt minun täytyy ehkä siirtyä yhteenvetoon. Toinen esimerkki on seuraava. Tiedän, että kantasolututkimus tutkimus on jotakin, mitä yhdistetään tieteeseen ja se ehkäpä ihmisten mielessä tuoksahtaa rikiltä ja se yhdistetään mm, paholaiseen, mutta tieteilijänä minä haluaisin, että tarkistelemme artiklaa 16, joka korostaa sitä tärkeyttä, hyvin, hyvin suurta tärkeyttä, joka kantasolun tutkimuksella on kantasolututkimusta tarvitaan mahdollisesti lääketieteellisen alan tieteellisessä tutkimuksessa. Ja jos sitä tarvitaan, sitä täytyy toteut sitä tulee toteuttaa joko Euroopassa tai sitten vain yhdistyneen kuningaskunnan alueella. Ja tämä on teidän ratkaisunne, tämä on politiikan tekijöiden ratkaisu. On myöskin kaksi mahdollisuutta, joista ei ole kovinkaan paljon keskusteltu. Rouva puheenjohtaja, voinko käyttää vielä yhden minuutin, jos sallitte? Tiedän, että yksi jäsenistä on jumiutunut Saudi-Arabiaan. Tämä antaa meille kaikille ehkäpä kolme minuuttia lisää puheaikaa. Niin, yksi asioista, jotka haluaisin mainita, on avaruus. Avaruus on erittäin tärkeä ää, talouteen vaikuttava alue, erityisesti Euroopassa – Minun mielestäni Horisontti 2020-aloite ei käsittele eurooppalaisen avaruusviraston suhteen hyvin tärkeitä aloitteita. Sitten toinen ajatus, lääketieteellisen tiedemisyhteisön ajama lääketieteellisen neuvoston aloite. Mielestäni tämä on erittäin hyvä ajatus. Me emme voi siirtyä biotieteelliseen tutkimukseen antamalla vain yksittäisiä apurahoja. Meidän täytyy muodostaa pitkän aikavälin projekteja. Pitkän aikavälin projektit ovat avain tulevaisuuden kehitykseen, eivät vain lääketieteen alalla, mutta muillakin tieteellisillä aloilla. Ja tässä on hyvin paljon poliittisia mahdollisuuksia mielestäni. Sitten viimeinen huomioni Rauha, päätän sanani rauhaan rauhatieteelle. Tämä on ainut paikka maailmassa, missä äh, Israelin ja Palestiinan tiedemiehet työskentelevät yhdessä esimerkiksi egyptiläisten tiedemiesten kanssa. Äh, monet maat tukevat sisämen toimintaa, mutta ei Euroopan unioni ja toivoisin, että Horisontti 2020 tekisi tämän hankkeen kanssa yhteistyötä. Kiitoksia hyvin paljon puheenjohtaja. Ringrazio il professor Gago per il suo intervento. Kiitän professori Gagoa tästä alustuksesta. Nyt jo päivän aluksi haluaisin todeta, että että kun oma aika ylitetään, niin, niin silloin tämä aika on toisilta pois, eikä myöskään pidä paikkansa se, että yksi puhuja puuttuisi tai vaikka hän puuttuu, niin hänen tilalleen on tullut toinen, joten on todella tärkeää, että pidetään määräajoista kiinni. Tämä ei ole mitenkään puheenjohtajan pahuutta, vaan yritetään vain saada tasapuolista aika jaettua. Sitten haluaisin kiittää todella vielä professori Gagoa ja seuraavana on professori Kurte De Dekete Laare. Hän on Euroopan tutkimusyliopistojen liiton pääsihteeri. Madam Chair, ladies and gentlemen. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, hyvää huomenta. Ensin haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia ja valiokuntaa, että olette kutsuneet Ähm, tutkimusyliopiston liiton tänne paikan päälle. ITRE-valiokunnan jäsenet äh, varmasti tietävät, mikä LERU on. Tähän kuuluu 20 yliopistoa yhdeksässä maassa ja me yritämme edistää äh, tässä tutkimusta. Euroopassa. Yritän pitää kiinni aikataulusta. Minulla on tässä kymmenen kohtaa, jotka haluan ottaa esille ja käytän minuutin jokaiseen kohtaan. Minulla tässä ei ole mitään PowerPoint-esitystä, koska tiedän, että kuuntelette paremmin, jos en heijasta tänne mitään kuvia, eli teidän täytyy nyt vain kuunnella. Eli tässä 15 minuutissa minä haluaisin tarkastella ehdotuksia, joita komissio on tehnyt, ja kommenteissani on myös sitten linkki työasiakirjoihin. Parlamentin jäsenet ovat näitä työstäneet viime viikkojen. Ne koskevat siis Horizon 2020 ja, ja sitten tämä koski myös Eelerin mietintöä. Otan tässä myös kantaa näihin molempiin asiakirjoihin esitelmäni aikana. Olen jakanut esitykseni kahteen osaan. Ensinnäkin haluaisin ottaa esille viisi kohtaa, ja pyytäisin, että ette muuttaisi komission esitystä. Ja sitten tässä toisessa osassa otan esille myös viisi kohtaa, ja ne koskevat sitä, miten te voisitte paremmin muotoilla sen, mitä meillä nyt on pöydällä. Eli nyt nämä ensimmäiset viisi kohtaa, eli se, että pyydän, että ette muuttaisi mitään. Me olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että huippuosaaminen on tässä pääkriteerinä, kun puhutaan rahoituksesta. Me haluaisimme välttää sen, että poikettaisiin tästä ja palaan tässä äh, rouva Madurellin sanoihin, kun hän otti esille sen, että tietenkään kaikki Euroopan maat eivät ole yhtä menestyneitä kuin jotkut länsi-Euroopan maat, kun puhutaan esimerkiksi seitsemännestä puiteohjelmasta. Totta kai tarvitaan yhteistyötä Näitä on ehdotettu komission asiakirjassa, mitä tulee tutkimukseen, mutta myös aluepolitiikkaan ja rakennepolitiikkaan. Meidän täytyy auttaa näitä maita, meidän täytyy tukea niitä tutkimuksen kehittämisessä, mutta rahoituksen täytyy tulla rakennerahoitoista, ei ainakaan äh, Horizon 2020 hankkeesta. Me olemme eri erittäin tyytyväisiä äh, näihin 100 äh, prosentin äh, takaisinmaksuihin, mitä suoriin kustannuksiin tulee, ja 20 prosentin, mitä epäsuoriin tulee. Mutta me haluaisimme kuitenkin säilyttää tämän 100 prosenttia ja 20 prosenttia, koska tätä kautta koko koko hankkeiden hallinta olisi yksinkertaisempaa ja se olisi lähempänä kansallisia rahoitussääntöjä ja tätä kautta yliopistot sitten voisivat vetää puolensa enemmän työntekijöitä, mitä näihin Horizon 2020 hankkeisiin tulee. Mutta haluaisin kuitenkin viitata tähän, että tämä 120 sääntö on minimi. Kaikki, joka menee sen alan puolelle, vaarantaa yliopistojen osallistumisen Horizon 2020 ohjelmaan, koska tutkimuksen kestävyys on erittäin tärkeää meille. me emme voi osallistua rahoitukseen, jos tilanne ei ole kestävä yliopistojen kannalta. Me emme totta kai vastustu äh, epäsuoren kustannuksen kasvattamista, mutta tässä kuitenkin täytyy olla tietoinen siitä, että 20 prosenttia on kuitenkin äh, sitten minimi, mitä epäsuoriin kustannuksiin tulee. Mitä sitten arvonlisäveroon tulee, sen tulisi olla myös ähm, e, esillä. Tämä on ollut ongelmana joillekin yliopistoille, joten tämä ähm, on erittäin hyvä ehdotus. Eli sen tulisi olla myös tukikelpoinen kustannus. Ja täytyisi myös katsoa, että ei ole mitään sekannusta äh, hankkeiden suhteen, jota rahoitetaan 70 prosenttisesti. Ehkä meidän täytyy pyytää, että parlamentti tässä tekee selkeän määritelmän siitä, mitä on innovaatio ja mitkä hankkeet sitten johtavat ainoastaan tähän 70 prosentin takaisinmaksuun. No sitten tutkimusinfrastruktuurit. Me olemme erittäin tyytyväisiä kehitykseen Euroopassa. Tämä on tarpeellista, jotta kilpailukyky voidaan säilyttää. Tämä on itsestään selvää. Täytyisi olla kuitenkin selvää, että tutkimusinfrastruktuuri ei pitäisi olla dominoiva, kun puhutaan kustannuksissa tutkimuspolitiikassa. Joten tarvitaan tarkastelua tässä yhteydessä. Ja alusta lähtien täytyy olla selvää, että näillä infra, nämä infrastruktuurit ovat osittain vain väliaikaisia. No sitten neljäs kohta, jonka haluaisin tähän myönteisen listaan lisää, on, on tämä yritysneuvoston kanta olen aina puoltanut yritysneuvostoa. Meitä on siis 21 yliopistoa. Meille tämä on erittäin tärkeä instrumentti Euroopan tutkimuspolitiikassa. Mutta olimme hieman yllättyneitä siitä, miten innostuneita ollaan oltu tutkimusneuvoston budjetista, koska mielestämme lukujen täytyisi olla vielä korkeampia, koska nythän tullaan tekemään leikkauksia. Eli seitsemäs puiteohjelma päättyy, Horizon 2020 alkaa. Ja nyt puhutaan 1,2 miljardista, mutta vuonna 2004 2013 puhutaankin enää vain 1,6 miljardista. Tämä ei ole hyvä asia. Ja jos tässä otetaan huomioon menestysluvut, niin äh, tämä budjettileik- tai budjetin kasvattaminen totta kai parantaisi tilannetta. No sitten viides kohta, jonka haluaisin ottaa esille tässä myönteisellä listalla ovat ne toimet, jotka pyrkivät yksinkertaistamiseen. Olemme erittäin tyytyväisiä muotoiluihin tässä tekstissä, eli yhteiset säännöt kaikille osallistujille ja se, että ei ole enää näitä aikataulu vai, vaatimuksia. Ja se, myös nämä tilintarkastustoimet ja se, että myös sähköisiä välineitä on otettu enemmän käyttöön. Eli nämä kaikki ovat erittäin hyviä kohtia ja minä haluaisin ottaa esille, että myös esittelijät ovat painottaneet tätä ennen kaikkea esittelijä Eeler, joka aivan oikein on ottanut esille, että pitäisi saada aikaiseksi tasapainota yksinkertaistamisen, joustavuuden, luotettavuuden välillä. Nämä ovat kaikki erittäin tärkeitä kysymyksiä. No sitten minun toinen luetteloni, jossa on myös viisi kohtaa. Ja me haluaisimme, että näitä kohtia pohdittiin muotoiltaisiin uudestaan tai ainakin olemassa olevat tekstit muotoiltaisiin uudestaan. Ensin Mari Kyritointen budjetti ja sitten myös koulutus ja urakehitys. Jos nyt tarkastellaan tässä näitä lukuja, niin Vuonna 2013 puhutaan miljardista eurosta ja vuonna 2014 puhutaan enää 0,7. Ja sitten vuoden 2013 budjettiin päästään vasta vuonna 2019 näillä luvuilla. Ja kun tämä Marie Curie-hanke on ollut kaikkein menestyksekkään tähän asti. Tässä on kiinnitetty huomiota laatuun ja huippuosaamiseen erittäin tärkeällä tavalla, joten uskon, että täytyisi pohtia vielä tätä kohtaa uudestaan. Ja teksteissä täytyisi myös viitata siihen, mitä on pystytty toteuttamaan tutkimuksessa komission ehdotukset menneisyydessä, mitä koodeihin ja logoihin tulee, ne ovat erittäin hyviä, mutta periaate, mitä on kehitetty, liittyy muun muassa tohtorin tutkintojen suhteen. Ne ovat erittäin hyviä aloitteita ja ehkä tässä voitaisiin selkeästi myös viitata niihin, jotta me voimme taata sen, että Mari ohella myös on kiinnitetty huomenta myös ähm, urakehityksen ja koulutukseen. No sitten vielä seuraava kohta mm, täytyisi olla myös aloitteita, jotka lähevät, lähtevät liikkeelle alhaalta mm, käsin. Meille on erittäin tärkeää, että kaikkea ei ohjata ylhäältä käsin. Perustutkimuksen täytyisi lähteä myös ruohonjuuritasolta, eli me haluaisimme myös saada enemmän tätä mukaan. Ja edellinen puhujakin otti tämän asian jo esille. Me olemme tyytyväisiä FET-hankkeeseen, mutta ehkä pitäisi olla enemmän aiheeseen keskittyviä hankkeita. Ja tässä ei pitäisi rajoittua mielestäni ainoastaan ensimmäiseen prioriteettiin ja siksi FETn budjetti tulee todennäköisesti olemaan liian pieni. Sitten seuraava kohta. Tämä liittyy myös edelliseen puhujaan ja myös esittelyihin. Me haluaisimme vakuutuksen siitä, että otetaan myös huomioon humanistisesti ja yhteiskuntatieteet ja, ja myös on vakuutettu, että nämä otetaan huomioon. Uskon, että tämä ei tule olemaan ongelma, mutta ehkä se pitäisi ottaa kuitenkin eksplisiittisemmin tekstiin mukaan. Ja pyrimme myös siihen, että yliopistot eivät valittaisi tilanteesta jatkuvasti humanistiset yhteiskuntatieteiden täytyisi myös avatua muille tieteille, lääketieteille ja tässä pitäisi pystyä myös tekemään yhteistyötä. Ja minä toivon, että komission yhdessä parlamentin ja neuvoston kanssa tulevat tätä painottamaan enemmän. No sitten sitten neljäs kohta tällä listan on ongelma, joka liikkuu kustan, liittyy kustannuslaskentaan. Ja haluaisin tässä EUAhan, joka on käsitellyt tätä erittäin pitkään. Olemme olleet hieman pettyneitä, että tämä on jätetty tehty nyt tämän ulkopuolella. Ymmärrän, että budjettipääosastolla on ongelmia, mutta meidän täytyisi kuitenkin olla varovaisia. Tätä, tätä kautta ei ainoastaan makseta takaisin kustannuksia, mitä tutkimuksiin tulee, vaan tämä on erittäin tärkeä sisäisen hallinnon väline. Meidän täytyy tietää, mitä kaikki maksaa, mitä me teemme yliopistona. ainakin tätä täytyisi ö, stimuloida tällaisena taloudellisena periaatteena. Sitten vielä viimeinen kohta, johon täytyisi kiinnittää huomiota. Nämä liittyvät ö, teollisiin tekijänoikeihin artiklat, jotka käsittelevät niitä. Me olemme hieman huolissamme siinä, että tässä syntyy epätasapaino yliopiston ja teollisuuden välillä. Jos katsotaan, katsotaan kohtia, kohtia muun muassa, jos painotetaan tuloksia ja mm, esimerkiksi myös taustatietoja, Näen tässä todellakin epätasapainon teollisuuden ja yliopistojen välillä. Ehkä meidän täytyisi löytää tasapainoinen muotoilu, mitä näihin kohtiin tulee, näihin artikloihin tulee, niin että yliopistot ovat tasavertaisia kumppaneita. Rova puheenjohtaja, tässä nämä kymmenen kohtaa, viisi myönteistä ja viisi, johon täytyisi kiinnittää vielä enemmän huomiota. Kiitos. Ringraziamo il professor De Ketelere. Kiitän professori De Ketelereä ja sitten Laura Tamajon tilalla, joka edusti Espanjan tutkimusneuvostoa, eikä pääse tänään paikalle. Hänen eh, tilallaan on Jorge Velasco. Hän on tämän saman eh, elimen eh, edustaja täältä Brysselistä. Professori Velasco, olkaa hyvä. Eh, buenos días. Hyvää huomenta ja kiitoksia puheenjohtaja. Aivan kuten kuulitte jo, haluaisin eh, pahoitella puheenjohtajamme Laura Tamajon puolesta. Hän ei päässyt tänään tänne paikalle sääolosuhteiden takia. Aivan kuten hy- hyvä entinen ystävä, vanha ystäväni Jose Maria Gago sanoi, todella tuolla <laughs> Saudi-Arabissa on hiekkamyrsky, eikä hänen lentokoneensa päässyt Brysseliin. On ilo olla täällä, täällä Brysselissä tänään jakamassa pöytää hyvien kollegoideni kanssa. Hoseen kanssa olemme olleet samassa CERN-harjoituksessa joitakin vuosia jo, ja nyt uudelleen olemme täällä puolustamassa tiedepolitiikkaa, joka on niin tärkeää euroedustajille ja Euroopan kansalaisille. Mutta vaikka olemme jo vanhoja ystäviä, toivon, että, että, että ette luule, että yritän tässä nyt käyttää liikaa aikaa, vaan koitan pitää tästä kiinni. Hyvät te edustajat, aivan ensiksi haluaisin kiittää ITRE-valiokuntaa Euroopan parlamentissa tästä mahdollisuudesta tulla kertomaan ajatuksista, jotka koskevat tulevan ohjelman Horisontti 22 jotta saadaan aikaan todellista huipputiedettä tulevaisuudessa. Kuten edellinenkin edustaja, haluaisin aluksi lyhyesti esitellä tätä asiaa. Niin tämä teksti, jota tässä luen, on tietenkin professori Laura Tamajon puhe, vaikka minä sen nyt tässä luenkin. Niin nyt haluaisin kertoa teille tästä Espanjan tärkeimmästä tutkimuksen neuvostosta me katamme perustut, alan perustutkimuksesta pitkälle jalostuksen asti. Meillä on 15 000 henkilöstöä ja yli 100 instituuttia, instituuttia kaikkialla Espanjan alueella. 6 prosenttia henkilökunnasta siis Espanjan tiedettä tekevistä. Meillä on vain 6 prosenttia, mutta kuitenkin saamme aikaan 60 prosenttia tutkimuksesta. Meillä on tärkeät infrastruktuurit ja meillä on erittäin laaja erikoiskirjastoverkosto ja meillä myös on useita tutkimuskeskuksia eri eri espanjalaisten ja ulkomaisten yliopistojen ja muiden keskusten yhteydessä. Meillä on kahdeksan tutkimusaluetta ja pyrimme poikitieteellisyyteen monissa hankkeissa. Olemme osallistuneet Euroopan puiteohjelmiin vuosien kuluessa. Kuudennessa puiteohjelmassa mm, Espanjan tutkimusneuvosto sai 30 prosenttia näistä ehdotuksista seitsemännestä mm, hankkeesta projektista saamme 400 hanketta. Valitettavasti tulkeille ei ole jaettu tätä hyvin tiivistä puhetta, jota edustaja tuolla juuri lukee. Voimme siis edelleenkin olla jatkossa niiden joukossa, jotka Euroopassa ovat saaneet parhaat tulevis, tule, tulokset. Olemme edelleen mukana Euroopan yhdennetyn tutkimusalueen hahmottelemisessa eri välineiden ja yhteistyötoimien kautta. Muun muassa ajatellen tätä tulevaa puiteohjelmaa tai sen täytäntöönpanoa. Teemme yhteistyötä kansallisten elinten ja muiden eurooppalaisten ryhmien kanssa. Haluamme tuoda oman panoksemme Euroopan tutkimuksen ja tieteen tulevaisuudelle, jotta saavutettaisiin Euroopan 2020-strategian tavoitteet, jonka yksi ydinajatus on, niin kuin tiedätte, tämä Horisontti 2020-ohjelma. El pasado día 30 de noviembre. 30. marraskuuta 2011 Euroopan komissio julkisti ehdotuksensa tulevaa tutkimuksen, tutkimuksen innovoinnin ohjelmaa varten, Horisontti 2020 ohjelmaa varten. Tämä on varmasti tärkeä keskeinen askel eteenpäin, jotta saadaan tieto välitetyksi yhteiskunnalle lähestymistapa on uusi. Se keskittyy innovaatioon. Tämä merkitsee merkittävää muutosta ja murrosta aikaisempiin puiteohjelmiin verrattuna. Olemme sitä mieltä, että meidän on pidettävä varamme tämän aloitteen kanssa niin, ettei se tekisi hallaa perustutkimuksen laadulle. Tunnustamme, että ehdotuksessa on monia näkökohtia, jotka parantavat todellisesti tai potentiaalisesti nykytilannetta. Ja näyttää siltä, että tutkijoiden ja yritysten on helpompi osallistua ohjelmaan. Kuitenkin olemme sitä mieltä, että ohjelmassa on joitakin seikkoja, joita olisi perusteellisesti pohdittava niin, että voidaan hahmottaa prioriteetit ja parhaat toimintatavat. Tämä nyt ei ole varsinaisesti paneelin aihe, mutta haluaisin lyhyesti puhua komission ehdottamasta rahoitusjärjestelmästä Horisontti 2020-ohjelmassa. Olemme täysin yhtä mieltä siitä, että tämä järjestelmä, jonka mukaan seitsemännen puiteohjelman rahoituksesta myönnetään palautuksia, sitä on yksinkertaistettava. Komissio ehdottaa näitä välillisiä maksuja. Tämä muutos saattaa vaikeuttaa vakavasti niitä instituutioita, jotka viime vuosina ovat ovat näitä todellisten kustannusten tilinpitojärjestelmiään uudistaneet vaatimusten mukaisesti, komission vaatimusten mukaisesti. Näiltä nyt voimakkaasti vähennetään EU-tukia. Jos haluamme huippuosaamista, niin emme voi yksinkertaistamisen nimissä tällä tavalla rajoittaa määrärahoja, jotka ovat aivan välttämättömiä hankkeiden läpiviemiseksi. Olen aivan varma, että muidenkin paneelien osallistujat tulevat tähän keskusteluun osallistumaan. Kuten tiedätte, Horisontti 2020 keskittyy kolmelle prioriteetille. Ensimmäinen niistä on huipputiede. Se on tämän paneelin aihe. Sen tavoitteena on luoda sellaista tiedettä, joka saattaa Euroopan tieteen maailman tasolle. Siinä on neljä toimialuetta. Me pidämme niitä täydentävinä. Niiden olisi tarjottava sellainen toiminta-alue, jota Euroopan tiedeyhteisö ja Euroopan tiedeneuvosto ja, tu, tule, ja nämä FET-tekniikat ja Marie Curie edistävät jo ensimmäisten viiden vuoden aikana olemme nähneet, että menestys on ollut hyvä. Nuoret tutkijat ovat toteuttaneet unelmansa kehittää erittäin korkeatasoista tiedettä, jota he itse ovat vieneet eteenpäin. Ei pidä myöskään unohtaa jo kokeneita tutkijoita, jotka näiden hankkeiden ansiosta voivat avata teitä uusille sukupolville. Hankkeiden huippuosaaminen on osoitettu myös sillä, että tutkijoita on palkittu muualle, muillekin foorumeilla, jopa Nobel-palkinnoilla. Olemme vakuuttuneita siitä, että perustutkimusta on edistettävä kaikilla Horisontti 2020 osa-alueilla. Kaik- haluamme, että kaikkein loistavimmat tutkijat tekevät työtä Euroopassa, Euroopan tutkimusneuvostonkin puitteissa. Kovaa kilpailua käydään maailman huippuosaamisesta. Tästä onnistumisesta riippuu tulevaisuuden menestyksemme. 15 miljardia euroa Marie Curien siis Marie määrärahat eivät ole riittäviä. Sen kautta on aloitet, avoittu ovia nuorille, jotka ovat voineet tehdä tiedettä Euroopassa ja Euroopan ulkopuolella hyvin korkealaatuisesti. Tämä on erittäin keskeistä toimintaa, mutta se menee vielä paljon pidemmälle, koska se auttaa niitä tiedemiehiä, jotka ovat avanneet uria Euroopan tutkimusneuvoston kautta. Meidän olisi ehkä tehtävä vielä kunnianhimoisempia ehdotuksia, niin että voisimme todella saada aikaan eurooppalaisen tutkijan tutkimusuran perustettaisiin yksi ainoa virasto tehokkuuden lisäämiseksi. Ellei panosteta Marie Curie-toimintaan, ottaen huomioon rahoitusvaikeudet kansallisissa elimissä Niillä on vaikeuksia rahoittaa omien maidensa tutkijoita edellisten vuosien tapaan. Ja jos nyt rajoitamme näitä Marie Curie-määrärahoja, aiheutamme pullonkauloja, jotka vaikeuttavat tiedemiesten uran tekemistä, erityisesti kun kyseessä on parhaat tutkijanuoremme. Liikkuvuusohjelmista voitaisiin osa ponnistuksista kohdistaa houkuttelevien tutkijaurien kannustamiseen parhaille tutkijoille, esimerkiksi niin, että – annettaisiin kaikille heille sosiaaliturva. Olemme pahoillamme siitä, että nämä International Outgoing Fellowships on muutettu sen kautta. Eurooppalaiset tutkijat ovat saaneet koulutusta paikoissa, joissa ne ollaan kaikkein edistyksellisempiä. Jotta sodan aikaan visionääristä tutkimusta, Tämä on toiminut hyvin viestintäalalla ja kustannushyöty suhde on ollut erittäin hyvä. Siksi olemme tyytyväisiä siitä, että komissio on päättänyt laajentaa FETtä kaikille tieteen alueille. Muuten on vaikea edistää poikkitieteellistä tutkimusta. On erittäin tärkeää, että saadaan aikaan tietää horisontaalisuutta – niin, että tutkimusneuvostossa voidaan erityisesti proaktiivisessa FET- ja lippuleva FET-aloilla edistyä. Näin voimme tehokkaasti edistää innovaatiota. Sitten mennään neljänteen osa-alueeseen, osa-alueeseen Euroopan tutkimuksen infrastruktuurit. Niiden jatkuvuus ja uusien infrastruktuurien luominen on keskeistä Meistä on erittäin hyvä ajatus, tämä komission ehdotus, integroida Euroopan tasolle kansalliset perusinfrastruktuurit. Olemme sitä mieltä, että kaksi näkökohtaa on välttämättömiä. On koordinoitava kohesiorahaston toimintoja ja taattava jo, tun, jo tunnistetut infrastruktuurien rakenteet ja erityisesti, erityisesti viestintä ja informaatiotekniikka on tässä huomioitava. Lopuksi haluaisin esittää joitakin huomioita, jotka ovat henkilökohtaisia, mutta niitä voidaan soveltaa näihin aiheisiin, joita täällä käsittelemme tänään. Kun Euroopan unioni oli vielä alkutekijöissään, tai Eurooppa Rooman aikoina – Tuolloin kehitettiin tietyn tyyppinen eetos- ja arvojärjestelmä, joka muotoutui renesanssiaikana ja lopulta tuotti hedelmänä modernia tiedettä, joka on ihmiskunnan hienompia saavutuksia. Tämä perustuu harvoille periaatteille ja arvoille, jotka eivät mielestäni ole nyt talouskriisin aikana heikentyneet. Nimittäin intellektuaalinen rehellisyys ja tieteellinen uteliaisuus. Näyttää siltä, että nyt on tulossa mukaan sellaisia tavoitteita ja kriteerejä, jotka ovat merkittävästi modernin tieteen perustan vastaisia. Tässä viittaan siihen, kuinka paljon korostetaan innovaatiopolitiikkaa ja välitöntä tieteellisen tutkimuksen soveltamiskelpoisuutta. On selvää, että tieteessä ja tutkimuksessa on vastattava sosiaali- sosiaalitaloudellisiin haasteisiin, koska rahoitus tulee julkiselta tasolta ja siksi meidän on annettava myös, panno, myös tuloksia. Veronmaksajien rahojen kanssa on oltava hyvin vaatava, vaativa. Mutta nyt voi olla niin, että olemme menossa jo liian pitkälle. Saattaa olla, että jäämme sitä myötä ilman huipputiedettä ja ilman teollisia innovaatioita, jotka tuottavat hyvinvointia. Olen tietoinen siitä, että nämä pelkoni saattavat liittyä nykyiseen tehtävääni Espanjassa. Teemme täällä perustutkimusta ja olemme tietoisia siitä, että on tärkeää, että että tulokset lopulta ulottuvat yhteiskunnallekin. Haluaisin esitellä nyt teille ajatukseni ja kiitän teitä yhteistyötä, yhteistyöstä. Toivon, että yhdessä pääsemme siihen, että sosiaalisesti, taloudellisesti, poliittisesti ja tieteellisesti Horisontti 2020 ohjelma onnistuu ja sillä pystytään vastaamaan Euroopan unionin nykyisiin haasteisiin, kestävyyteen, hyvinvointiin ja työllisyyteen, vaikka olen tietoinen siitä, niin kuin jo antikin aikoina sanotaan, että vaikeat päätökset on vaikea niellä. On tärkeää kuitenkin saavuttaa tasapaino myös tutkimuksen ja kehityksen alueella. Kiitoksia. Grazie, professor Velasco. E ora la parola al... Kiitoksia, professori Velasco. Velasco. Seuraavana Peter Karus, Max Planck Society, Societyn puheenjohtaja. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat. On mukavaa olla täällä tänään ja jakaa teidän kanssanne ajatuksia Horisontti 2020. Kuulimme jo kolme puheenvuoroa ja olen hyvin tyytyväinen, kun voin sanoa, että kuuntelin Kurt Dekeltelle ja, muuta, ja kahta muuta puhujaa. Vaikuttaa siltä, että jaamme nämä kymmenen huomiota, jotka esiteltiin. Minusta tuntuu siltä, että järjestävät ovat ennakoineet tämän ja siksi antaneet minulle erilaisen tehtävän. Nimittäin tarkoitukseni on vasta seuraaviin kolmeen kysymyksiin. Miksi me tarvitsemme huipputason perustutkimusta Euroopassa? Mitä Max Planck-yhdistys tekee huippututkimuksen eteen ja mitä Max Planck äh, tekee Horisontti 2020 ohjelman puitteissa huippututkimuksen suhteen. Eli voisin tässä käsitellä näitä kolmea äh, peruskysymystä. Mitä perustutkimus tarjoaa Euroopan kansoille? Tämä tulee näistä neljästä kohdasta esiin. Ähm, kyseessä on tieto, koulutus, globaalisten ongelmien ratkaisu. Tässä voisin pysähtyä hetkeksi sille, jos tarkastelemme tulevaisuutta. Vuosisadan lopussa maassa tulee olemaan 10 miljardia ihmistä maailmassa. Ja nämä ihmiset tulevat tarvitsemaan resursseja, he tulevat tarvitsemaan kuusi kertaa enemmän sähköä kuin nykyisin. 80 prosenttia ihmisistä tulee asumaan kaupungeissa ja suurin osa ihmisistä 42 tulee olemaan yli 42 äh, prosenttia tulee olemaan yli 65-vuotiaita. Eli tarvitsemme tiedettä näiden globaalien ongelmien ratkaisemiseksi, ja tämä on jotakin, mitä me teemme. Me pyrimme toteuttamaan tämän. Tässä voisin esitellä miksi myöksi taloudellisesta näkökulmasta nämä seikat ovat mielenkiintoisia. Robert Solo Nobel palkittu tutkija on osoittanut, että uusien teknologioiden käyttö vastaa 80 prosenttia BKTstä. Ja ju- nuori Tutkija Hans Gersbach on osoittanut, että mitä teknologisesti edistyneempi maa on, sitä optimaalisemmin perustutkimuksen rahoitus kasvaa. Eli mitä kehittyneempiä ollaan, sitä enemmän tulee perustutkimukseen uhrata rahaa. Tämä ei ole yllätys, mutta sen on taloustieteilijä siis osoittanut. Seuraavassa diassa näette kaavan tutkimuksen ja kehityksen rahoituksesta maailmanlaajuisesti. Tästä näette jotakin, mikä saa meidät ajattelemaan. Ylin jana vaikuttaa vastaa Yhdysvaltoja. Se on kaikkein eniten tutkimukseen investoiva taho, mutta näette selkeästi, että Kiinan investointitutkimukseen nousee radikaalisti. Kiina on jo ylittänyt koko Euroopan investoinneissaan niin ja tämä on myöskin julkaisujen määrässä totta. Ja täällä alhaalla näette eurooppalaisten maiden rahoituksen tutkimuksen suhteen. Saksa on siinä korkeampana, mutta näette, että tämä kehitys ei vastaa kaikkein suurimpia toimijoita tai kaikkein suurimpia kilpailijoita äh, Yhdysvaltoja ja Japania. Tämä on muistutus siitä, että meidän pitäisi Lissabonin 5 prosentin BKTL-tasoon sitoutua. Tämä yksi prosentti, joka tulee julkisista veroista, on jotakin, joka meidän tulee kuluttaa, ja se on vaatimus, jos me haluamme saada tutkimusta ja kehitystä eteenpäin omissa maissamme voisin osoittaa teille, minkälaisia epäsuoria makrotaloudellisia seurauksia tutkimuksen ja kehityksen suunnatusta rahoituksesta on. Tämä jotakin, mikä minustani on hyvin eh, mielenkiintoista. Tässä on Yhdysvalloissa eh, viimeisen 20 vuoden aikana arvioitu tehtyjä patentteja. Jos tarkastelette patentteja, havaitsette, mikä tiedon lähde on ollut. 73 prosentissa tutkimus on ollut julkisesti rahoitettua. Tämä on tutkimuksen ja kehityksen rahoitusta kaikkein parhaimmillaan makrotaloudellisessa mielessä. Rahoitusta ei voida tietenkään rahallisesti pelkästään mitata, mutta tämä osoittaa selkeästi sen, että julkisin varoin täytyy tutkimusta rahoittaa ja tämä tutkimus on jotakin, mikä tätä, näitä patentteja on ollut rahoittamassa. Muutoin niitä ei olisi syntynyt. Tämä on totta muillakin aloilla. Maatalousalalla 80 prosenttia prosenttia, kemian alalla noin 75 prosenttia, jopa elektroniikan alalla lähestulkoon 50 prosenttia. Tämä on melko yllättävää. Nyt yhteenveto tästä on, kuten tässä käy ilmi, jälleen kerran taloustieteilijän tutkimus. Eräs taloustieteilijä on analysoinut näitä tietoja ja hänen johtopäätöksensä on se, että hallitusten tutkimuksen ja kehityksen tekemä rahoitus saa innovointeja aikaan ja meidän pitäisi siksi korostaa huipputasoa. Me tarvitsemme siis huipputasoa emme vain tieteenteossa, mutta myöskin taloudessa. Sitten seuraava kohta haluaisin korostaa sitä, mitä Max Planck-yhdistys tekee huipputieteen eteen. Max planck yhdistys on eurooppalaisella tasolla pieni organisaatio. Se johtaa tutkimusinstituutteja. Me johdamme keskikokoisia instituutteja, joissa on noin kaksi tuhatta työntekijää keskimäärin. Te näette, että tässä on tutkimuksia yhteiskuntatieteilijöiden tutkimuksia, jotka keskittyvät luovuuteen ja mitä me voimme äh, tehdä luonnollinen eteen äh, tieteessä, huipputaso tieteessä vaatii sitä, että meillä on itsenäisiä organisaatioita toimijoina. Hiljattain luovat pienet keskukset ovat olleet kaikkein tuottavimpia. Esimerkiksi Rockefeller, yliopisto ja Max Planck-yhdistys. Nämä pienet instituutiot, niiden tulee olla itsenäisiä, riippumattomia, mutta ne täytyy ottaa mukaan suurempaan kontekstiin. Ne eivät voi toimia yksinään. Ne täytyy yhdistää suurempaan kontekstiin. Eli tämä on se, mitä me Max Planck-yhdistyksessä teemme. Me johdamme noin 80 keskusta ja meillä on noin 1,3 miljardin budjetti. Tämän budjetin me saamme täysin autonomisesti käyttöömme. Me voimme siis päättää, kuinka nämä varat käytetään. Tämä periaate on hyvin selkeä. Me rekrytoimme henkilöitä, jotka ovat huipputoimijoita tietyllä alalla, ja jos me emme tuolta alalta löydä tällaisia huipputekijöitä, me emme rekrytoida ketään. Jos tarkastelette tilannetta, näette, että 30 prosenttia johtajista on Saksan ulkopuolelta, ja minun 10 vuoden toimintani alalla olen rekrytoinut ihmisiä. Meillä on lähestulkoon 90 prosenttia tohtorin tutkinnon suorittaneista, jotka ovat ulkomaalaisia. Ja luonnollisesti meillä on hyvin paljon myöskin muita vierailevia ulkomaisia tutkijoita. Tämä heijastuu tuloksissa, luonnontieteissä. Tulosta voidaan mitata viittein, viittein määrin. Jos tarkastelette näitä lukuja, tässä emme ole siis tehneet ähm, koon suhteen skaalausta näette, että pieninä yksikkönä olemme melko tehokkaita. Meillä on istutteja lähes enimmäkseen Saksassa, mutta myöskin yksi Hollannissa, kaksi Italiassa ja tällä hetkellä olemme perustamassa Luxemburgin instituuttia ja me olemme rahoittaneet tai Florida on rahoittanut Max Planck instituuttia ja Ja tulemme yhdessä eh, perustamaan vielä uuden instituutin Luxemburgin. Sitten vielä yksi seikka, tämä on ehkäpä tärkeä, ehm, liittyen niihin asioihin, jotka tulivat esiin, kuinka voimme tukea huipputason tiedettä niissä maissa, joissa taso ei vielä ole yleisesti ottaen huipputasoa. Meillä on jotakin, mitä me kutsumme Max Planck-keskus konseptiksi, ja tämä konsepti tekee meille mahdolliseksi eh, tuoda rahoitusta, instituutioidaan rahoitusta kumppaneiden kanssa mihin tahansa maahan viiden vuoden ajaksi ja me voimme käyttää kaikkia mahdollisia ohjelmia, joita meillä on ja luku, mukaan lukien tutkimusohjelmia, nuoria tutkijoita. Yksi vaatimus on vain olemassa se maa, johon tämä toiminta siirretään, sen tulee maksaa puolet kuluista. Tämä mielestäni on erittäin hieno malli jos halutaan saada huipputason tiedettä, joka perustuu institutionaaliseen rahoitukseen eri maihin Eurooppaan. Meillä on jo instituutteja eri puolilla, esimerkiksi Pariisissa Sciences Po yliopiston kanssa ja University College of Londonin kanssa yhteistyötä, Espanjassa yhteistyötä. Me pyrimme konvenssia perustamaan instituutin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me löydämme ratkaisuja Kun ajatellaan, että esimerkiksi keskiaikanakin eri ryhmät, kuten juutalaiset, kristityt ja muslimit tekivät yhteistyötä, me voimme nykyisinkin toimia samoin. Tämä osoittaa, että nämä instituutit leviävät ympäri Eurooppaa. Tämä kuva on ehkäpä liian pieni, että voi sitä lukea, mutta meillä on toimintaa eri Euroopan maissa ja luonnollisesti ympäri maailmaa. Jos tarkastelette tätä kaaviota, Näette, että Euroopan unionin rahoitus on ollut tärkeä Max Planck-yhdistyksille, sillä puiteohjelmasta neljä, puiteohjelmaa seitsemän tullessa kasvua on tapahtunut ja nyt meillä on lähestulkoon jo 60 miljoonaa euroa rahoitusta vuosittain ohjelmissamme. Tämä on hyvin tärkeä asia meidän toiminnassamme ete, että varmastikaan ylläty, jos kerron teille, mistä ohjelmasta tämä rahoitus tulee. Tässä luonnollisesti tuen sitä, mitä aikaisempi puhuja sanoi. Euroopan tutkimusneuvosto on ollut erittäin tärkeä väline ja meidän täytyy varmistaa se, että tutkimusneuvoston rahoitus kasvaa, sillä jos me haluamme tukea huippututkimusta, tämä on kaikkein paras väline. Max Planck yhdistys on myöskin ollut tärkeää. Sitten me tulee Marie Curiehin. Haluaisin vielä sanoa, että jos me haluamme saada aikaan tuloksia Marie Curie-ohjelmiin, täytyy kuluttaa enemmän rahaa. Tämä on jotakin, mitä me käytämme nuorten tutkijoiden tukemiseen. Tämä tulee parantamaan vaihtoa ja liikkuvuutta maiden välillä ja tulee olemaan hyväksi luonnollisesti myöskin lopulta niille maille, jotka eivät vielä ole ohjelmassa mukana. Sitten viimeinen kaavio. Meillä on paljon projekteja. Nyt en ehdi käydä niitä kaikkia läpi, mutta ää, ähm, ikääntymisen tutkimus on yksi. Meidän täytyy keskittyä ikääntymiseen monista syistä. Meidän tulee keskittyä terveelliseen ikääntymiseen, ikääntymisen terveenä. Tämä liittyy siihen, mitä juuri sanottiin yhteiskuntatieteisiin liittyen terveydenhuollon alalla henkilökohtainen terveydenhuolto on jotakin, mikä tulee nousemaan. Me tulemme saamaan tulevaisuudessa eh, henkilökohtaisen genomin eh, laatimisen mahdollisuuden. Se ei tule vaatimaan kovinkaan paljon aikaa, ja tämä eh, luo uusia kysymyksiä, ketkä saavat näitä tietoja käyttöön, saavatko esimerkiksi vakuutusyhtiöt tällaisia tahoja. Nyt yhteenvetona tässä oli Max Planck-yhtiön viesti. Nopeasti voisin sanoa, että meidän täytyy puolustaa Euroopan tutkimusneuvostoa, meidän täytyy tukea huipputasoa kriteerinä ja meidän tulee kasvattaa budjettia, meidän täytyy tukea kansainvälisyyttä. on vielä yksi asia, jonka halusin huomauttaa tässä diassa vihreällä. Ehdotukset, jotka parlamentti tekee, kun äh, halutaan nähdä institutionaalista joustavaa rahoitusta aikaan. Tämä malli on hyvä. Max Planck-yhdistyksen eh, malli on hyvä ja muutkin voivat luonnollisesti auttaa eh, tutkimuksen organisoimissa maissa, jossa näin ei vielä tapahdu. Kiitoksia. Grazie, professor Grus. Apriamo immediatamente il dibattito. Kiitoksia, professori Grus. Nyt aloitamme keskustelun kaksi minuuttia puheaikaa kullekin, kuten tiedätte, olemme vähän myöhässä aikataulustamme. Ensimmäinen puheenvuoro, Rova Herzog. Thanks, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Oli ihanaa kuulla puhujia. Kiitos siitä, että järjestitte tämän tilaisuuden tunnen joitakin, niin kuin herra Gagon, olen tavannut hänet aikaisemmin. Ja olen täysin samaa mieltä, että huippuosaaminen tarkoittaa myös huipputaloutta tulevaisuudessa. Eli kun me puhumme tutkimusohjelmasta, niin tämä täytyy ottaa huomioon. Neuvoston täytyisi kuunnella, koska loppujen lopuksihan tästä neuvostossa äänestetään ja parlamentti voi sanoa kyllä tai ei. No, mutta yksi kysymys viimeiselle puhujalle. Hän puhui niistä osa-alueista, joissa ei vielä huippuosaamista ole. Tulen Unkarista talous ei toimi, tutkimus ei toimi ja me todellakin haluaisimme neuvoja. Mikä olisi teidän ehdotus niille maille? Tässä tietenkään ei pitäisi myös jarruttaa teitä, koska näilläkin mailla on äänioikeus. Eli minkälainen strategia teillä olisi, niin että kaikki sitoutuisivat hankkeeseen, koska muuten poliitikoille on vaikeaa tukea tätä, koska sitten menetän myös rahoitusta omassa maassani. Grazie alla collega Herzog. Kiitoksia kollega Herzog. Sitten edustaja Tsukalas. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω... Kiitoksia Haluaisin kiittää kaikkia kutsuvieraita. Olette todella selventäneet asioita päässä, niin nyt haluaisin erityisesti kiittää Max Planck-instituutin puheenjohtajaa. Hän välitti meille täällä tietoja ja niiden myötä emme enää tuijottelekaan omaan eurooppalaiseen napaamme, vaan voimme huomioida koko kansainvälisen yhteisön. Nämä, tie, nämä tiedot ovat sitäkin yllättävämpiä, jos niitä verrataan sellaisen kansainväliseen ilmapiirin, joka todella osoittaa, että per, tärkeimmät kilpailijamme Kiina ja Yhdysvallat ovat nostaneet panostuksestaan, panoksiaan. Minä tulen pienestä maasta, mutta silti haluaisin korostaa sitä, että ainoa tie Euroopalle on huippuosaamisen tie. Siihen meidän on keskityttävä. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi ja esittää vetoomuksen kollega Jans Metsille niin, että ne maat, jotka ovat Lissabonin eh, sopimuksen eh, jäljellä voisivat eh, rakennerahastojen ja muiden rahastojen kautta saada välitöntä tukea kehittääkseen omaa huippuosaamistaan. Huippuosaaminen on ikään kuin prosessi. Se on täysin aristokraattinen eikä ollenkaan demokraattinen prosessi. Ja siksi olisikin annettava henkeä tälle aristokratialle eli parhaille huippuosaajille. Heitä on tuettava. Kiitoksia. Grazie, la parola collega. Kiitoksia sitten kollega Ford. Thank you for some excellent... Kiitoksia erittäin hienoista puheenvuoroista. Äh, voisitko puhua hiukan äh, enemmän siitä, mitä tarkoititte apurahojen myöntämisen ajan lyhentämisellä, jos ajatellaan, että osanottajilla on riittävästi aikaa laatia apurahahakemuksensa. He varmastikin saavat aikaan erittäin hienoja hakemuksia ja näin käsittelyaika lyhenisi. Mutta tämähän ei tarkoittaisi sitä, että hakijoille välttämättä annettaisiin lyhyempi aika täyttää hakemuksia. Ja usein hakemusprosessin aikana monissa hakemuksissa täyttävissä hakemuksissa on samaa päällekkäistä tietoa. Grazie, la parola alla signora. Kiitoksia sitten edustaja Carvalho. Eh, thank you very much, President. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia puhujia hyvistä suosituksista. Haluaisin myös esittää kysymyksen paneelille huippuosaamisesta. Komission ehdotussa on keskitetty huippuosaamiseen, jätetty kuitenkin maantieteelliset kysymykset sivuun, mutta on tärkeää, että me tuemme, että tuemme osallistumista Horizon 2020. Eli meidän pitäisi pystyä luomaan ehdot sille, että pienet yksiköt voisivat myös osallistua, pienet tutkimuskeskukset esimerkiksi. Tätä ei pidä sekoittaa kapasiteetin kasvattamiseen. Meidän täytyisi myös saada aikaiseksi siltoja Horizon 2020 ja tämän kapasiteetin luomisen välillä. Eli tämä on huippuosaamista pienellä tasolla. Horizon 2020 pitäisi olla sellainen, että nämä pienetkin yksiköt voidaan ottaa huomioon. Täällä, täällä annettiin esimerkki liittyen ERC-palkintoihin. Eh, e Pitäisikö kaiden, kaikkien maiden ottaa tämä myös huomioon? Grazie. Parola collega Gutierrez Cortines. Kiitoksia sitten Gutierrez Cortines. Muchas gracias, señora presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esittää kysymyksiä useilta alalta. Minä olen ollut aina hyvin huolissani siitä, että Euroopan tutkimukselle puuttuu inhimillisiä resursseja. Kaikki puhuvat samasta asiasta. Mari Kyri ei riitä. Ensimmäinen väärä askel on jo se, että Mari Kyri erotettiin Horisontti 2020 ohjelmasta ja se on nyt koulutuksen hallinnoima. Ja näin hankkeet menevät yhdellä yhtä rataa ja koulutus toista rataa. Haluaisinkin tästä asiasta esittää monta kysymystä ensinnäkin. Max Planckin edustajalle. Käsittääkseni Saksassa Max Planckilla on suuria hankkeita, joihin liittyy master ja koulutus, jota antaa useat yliopistot. Olisiko mahdollista, että tämä hanke, tämän tyyppinen hanke, johon liittyy stipendejä ja koulutusta, voitaisiin yhdistää tähän varsinkin jos vielä yksityinen ja julkinen sektori yhdistettäisiin Olisiko mahdollista, että mekin saisimme nämä tiedot, niin voisimme ottaa sen tähän ohjelmaan mukaan. Sitten yliopistoille kysymys. Pidin paljon tästä yliopistojen liiton alustuksesta, mutta kaikki tiedämme, että sisäsiittoisuus on yliopistojen ongelma ja usein ei haluta käsitellä asioita, jotka häiritsevät muita. Siksi esitänkin kysymyksen, oletteko valmiita sellaisen, että yliopistot velvoittavasti arvioisivat kaikkia kurrikulmeja, eikä ainoastaan tämän yhden yliopiston opinto-ohjelmia. Voitaisiko kaikkiin Euroopan yliopistoihin soveltaa samaa arviointia? Hyväksyisivätkö yliopistot tämän? Minä kyllä ymmärrän, että yliopistot yleensä kieltäytyvät kaikesta arvioinnista, pohdin, mihin asti näin voitaisiin kuitenkin tehdä. Kolmas kysymys. Minusta olisi kiinnostavaa, että voisimme rakennerahastot, joista hyötyvät heikoimmat maat, yhdistää vahvempien maiden kanssa niin, että ikään kuin nämä huippuyliopistot voisivat näitä maita. Voisimmeko tehdä tällaisen ehdotuksen, niin että tulisi tällaista ristikkäisvaikutusta, että, että, että vahvemmat yliopistot tukisivat heikompia ja auttaisivat koulutuksessa näitä maita, jotka saavat rakennerahastosta tukea. Kiitoksia. Äh, Roil. Kiitoksia sitten edustaja Roil. Minulla on vain yksi kysymys. Kollegat ovat ottaneet sen tässä kyllä jo esille. Jos huippuosaaminen on tässä perusperiaatteena, no siitähän me olemme yksimielisiä, niin miten ratkaisemme niiden maiden ongelmat, jotka ovat eh, jäljessä? Meidän valiokunta on tehnyt ehdotuksen ja siinä puhutaan kilpailusta. Ja siinä maat, jotka ovat jo pidemmällä, sitten yhdistetään. Haluaisin tietää, miten suhtaudutte tähän ja te puhuitte hieman tästä, ähm, herra Grus, onko tämä teistä mielenkiintoinen ajatus? Mutta tämä täytyisi olla kuitenkin keskeinen ajatus, koska näillä mailla täytyy olla oikeus siihen, että niin he saavat tällaisen todella tehokkaan instrumentin, jotta he voivat toimia. Grazie, la signora Nibler. Kiitoksia sitten Rova Nibler. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin ensin aluksi kiittää aivan loistavista esityksistä. Kiitokset kaikille puhujille. Haluaisin ottaa kaksi asiaa esille. Ensinnäkin ymmärsin kaikista puheenvuoroista, että kriteeri, mikä on kaikkein tärkein, on se, että keskitytään huippuosaamiseen. No tämä nyt ei ole mikään uusi ajatus, mutta kuitenkin täytyy muistuttaa mielin, että meillä on vielä paljon tehtävää. Herra Grus, jos nyt tarkastelen tässä yhtä kuvaanne, te näetitte, kuinka paljon on tehty julkaisuja. Ja jos tässä nyt sitten katsotaan tätä ranking-listaa, niin täällä on kymmenen yliopistoa. Ja tässä on yhdeksän amerikkalaista yliopistoa ja ainoastaan Max Planck-yhteisö on tässä kymmenen joukossa. Eli kaikki sanovat, että me haluamme huippuosaamista, mutta meidän täytyy todellakin ponnistella sen eteen, koska muuten me menetämme kansainvälisesti hyvin paljon. Ja olen samaa mieltä teidän kanssanne ja myös kollega Herzogin kanssa siitä, että jos me emme keskity huippuosaaminen, sitten ei ole innovaatiota, talouskasvu liittyy siihen, hyvinvointi liittyy siihen, koska huippuosaaminen todellakin on tärkeää ja meidän täytyisi myös tukea tutkimusneuvostoa tässä yhteydessä. Se, mikä meitä kiinnostaa kaikkien editen, on se, että kaikkia jäsenvaltioita täytyy tukea ponnisteluissa mutta miten me pystymme toteuttamaan nämä portaat huippuosaamiseen? Varmasti on hyvä idea liittää kohesiovaroja tähän. Olen ottanut tämän myös esille. Mutta sitten vielä yksi viimeinen kohta. Tämä, niin, en kuulu tästä asiasta vielä ehkä liittyy siihen, että kaikki puhujat olivat miehiä, mutta siis naispotentiaali ja vielä pyyntö, miten me voisimme käyttää tämän valtavan potentiaali. Niin kyllä te otitte sen esille, olette aivan oikeassa, mutta miten me voimme nyt sitten vielä tukea enemmän naisia tutkimuksessa? Kiitos. Grazie, signor Berlinguer. Kiitoksia sitten edustaja Berlinguer. Grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Yhdyn tähän kuoroon, joka on ylistänyt aloitetta. Kaksi kysymystä. Eurooppa on tutkimuksessa pitkällä, mutta se on jäämässä jälkeen maailmanlaajuisessa kilpailussa Yhdysvalloilla on yksi National Science Foundation, samoin japanilaisilla ja kiinalaisilla on yksi tällainen tiedesäätiö. Meillä on 27 kansallista tutkimusneuvostoa vaikka ne ovatkin hyvin vahvoja, kuten Max Planck, joka on erittäin hieno ja muitakin hienoja neuvostoja on. Mutta Euroopan ongelmana on myös integraatio. Aivan niin kuin Mariano Gago sanoi näistä alueista, on todella annettava tälle syvällistä merkitystä. Puiteohjelmassa on varmasti menty paljon eteenpäin, mutta meidän on vielä työstettävä sitä, koska Euroopan rakenteet ja Euroopan olemassa olevien resurssien koordinointi ovat asioita, joita on vahvistettava. Varmasti Euroopan tiedealue on tärkeä ja tämä eurooppalainen tutkimusneuvosto ovat askeleita eteenpäin, mutta katsokaapa millaisia vaikeuksia meillä oli niin, että saimme Bolonian prosessin eteenpäin joitakin päiviä sitten Euroopan parlamentti potkaisi sen taas voimakkaasti liikkeelle meidän on käytettävä enemmän myös komission tasolla tätä ajatusta, että on vahvistettava integroitua järjestelmää ja, ja tällainen EU tutkijoiden perintö tai tutkijoiden tohtori tutkinto olisi tärkeä ei puhuta myöskään paljon juurikaan diffuusista kulttuurista. Se on hyvin tärkeää tieteen alueella, tiede, koulutus, tieteen keskukset Euroopan tasolla, tämän alan vahvistaminen on tärkeää niin, että saataisiin nostettua Euroopan tiedekulttuurin tasoa yleisesti, koska tämä sitten ruokkii tiedettä yleisesti. Kiitoksia. Grazie, Sir Johnson. Kiitoksia sitten edustaja Johnson. Fru ordförande, jag ska ställa min fråga i, på svenska språket. Minä esitän kysymykseni ruotsiksi. Olen aivan samaa mieltä aikaisempien puhujien kanssa. On totta, että kuulimme äärimmäisen mielenkiintoisia puheenvuoroja. Ja kuten alussa todettu, rouva puheenjohtaja, ei ole tarpeen meitä vakuuttaa siitä, kuinka tärkeää on tutkimukseen ja innovointiin investoida. Haluaisin palata yhteen Roa Madurelin kysymykseen. Hän puhui siitä esittelijänä. Minä itse tulen Ruotsista ja olen samaa mieltä tämän huippuosaamisen vaatimuksen kanssa, sen kanssa kuinka tärkeää huippuosaaminen on, mutta täytyy ottaa huomioon poliittisia realiteetteja. Me, jotka teemme tämän ohjelman parissa töitä, meidän velvollisuutemme on osoittaa se, kuinka tärkeä huippuosaaminen on koko Euroopalle. Monet kollegat toivat tämän kysymyksen esiin, mutta uskon, että meidän pitäisi korostaa tätä asiaa enemmän, sillä lopultakin tämä tulee olemaan poliittista keskustelua, huippuosaaminen, innovointi. Tämä on jotakin, minkä pitää hyödyttää koko Eurooppaa. Minun kysymykseni muistuttaa Roa Maduradin kysymyksiä. Mikä on teidän kantanne, kuinka me poliittisesti voimme tukea tutkimusaspektia niin, että tutkimus ja innovointi hyödyttävät koko Eurooppaa. Mitä me poliitikkoina voimme tehdä? Ja mitä voivat tehdä eri tutkimusinstituutissa toimivat henkilöt? Meillähän on yhteistyötä Max Planck-instituuttien välillä. Tämä on jotakin, mikä voi auttaa tilanteen vahvistamisessa, mutta meidän täytyy ottaa huomioon poliittiset realiteetit budjettineuvotteluissa. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten seuraava edustaja. Hvala lipa, gospa predsednica. In Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myös kaikkia kutsuvieraita erittäin hienoista alustuksista. Huippu osaamista nousee myös tästä parlamentista ja kansallisten parlamenttien kautta se menee myös kansalaisille tutkimusinstituutioiden kautta. Mikä on kysymykseni? Se kuuluu näin. Kuinka voimme parantaa tieteen, kuinka voimme saada tieteen huippuosaamisen siirtymään talouden huippuosaamiseen? Näin voidaan saada aikaan laajempia siirtoja ja parantaa tutkimuskeskusten laatua ja niiden sovelluksen käytännöstä. Minä tunnen erittäin hyvin Max Planckin työn ja professori Grys meille myös välitti täällä hyvin selviä viestejä. Meidän olisi ehkä oltava pienempiä tutkimuskeskuksina, mutta se ei ole syy sille, ettemmekö voisi olla tehokkaampia ja keskukseen, jotka välittävät ja synnyttävät tietoa. On selvää, että varoja tarvitaan lisää, varoja tarvitaan, mutta on otettava huomioon varojen tehokas käyttö, erityisesti nyt kriisin aikoina. Tarvitsemme indikaattoreita, tarvitsemme sellaisen ympäristön, joka edistää luovuutta, jossa tutkijat voivat tehdä työtä yksinkertaisemmin ja luovemmin. Kiitos. Grazie, la parola signor del Castillo. Kiitoksia sitten Rova del Castillo. Thank you, thank you president. Um... Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi haluaisin kiittää kaikkia puhujia, sillä nämä puheenvuorot olivat mielenkiintoisia ja hyödyllisiä, kun ajatellaan sitä työtä, joka parlamentilla on edessä. Voisin viitata erityisiin kohtiin, jotka ovat mielestäni erittäin tärkeitä. Ensin kansainvälinen ulottuvuus. Minun mielestäni Horisontti 2020 ohjelman tulisi olla eurooppalainen pääväline, kun halutaan innovointi- ja tutkimusaluetta avata Euroopasta koko maailmaan. Tarkoituksena ei ole vain kaapata tietoa ja tutkijoita Euroopan ulkopuolelta. Tämä on myöskin paras tapa vahvistaa eurooppalaisten toimijoiden läsnäoloa kolmansissa maissa ja kumppanuushankkeet, joissa eurooppalaiset toimivat, toimivat tiettyjen kriteerien mukaan kolmessa maissa ovat tärkeitä. Meillä on olemassa erilaisia hankkeita ja keskuksia Euroopassa, mutta minun mielestäni valitettavasti ohjelmasta puuttuu avoimuutta kolmansia maita kohti. Tälle kysymykselle ei ole annettu prioriteettiasemaa, ja näitä asioita pohditaan toimeenpanovaiheessa. Selkeä sitoumus kansainvälisen yhteistyön eteen olisi mielestäni hyödyllinen viesti kaikille toimijoille näissä ohjelmissa. Kansainvälisen yhteistyön pyrkimyksiä on visitetty nyt tässä aloitteessa. Voisin myöskin mainita muita asioita, minä huolestuttaa hiukan se, että nyt lainaan on sanottu, että useilla alueilla varovaisempi lähestymistapa olisi suositeltava, kun halutaan suojella eurooppalaisia intressejä ja tällaisten lähestymistapojen huomioon ottaminen voisi kyllä vähentää kansainvälistä yhteistyötä hyvin radikaalisti. Minu, minä haluaisin tuoda tämän esiin, sillä mielestäni tämä kansainvälinen ulottuvuus on jotakin, millä on paikkaansa Horisontti 2020 ohjelmassa ja sen muotoilu on tällä hetkellä heikko. Norme ritardo. Kiitoksia, olemme puoli tuntia myöhässä aikataulusta. Täällä on vielä paljon puhujia listalla ja nyt todella pyydän, että pidätte puheaikanne puolessa toista minuutissa. Edustaja Högmark. Thank you very much. Um, Kiitos paljon. Minäkin haluaisin kiittää puhuja mutta tästä puuttuu tällainen maailmanlaajuinen lähestymistapa. Joitakin poikkeuksia kyllä oli. Sanon tämä siksi, että mm, me kyllä yleensä puhumme juuri siitä huippuosaamisesta, mikä meillä on, mutta ongelmahan se huippuosaaminen, huippuosaaminen, mitä meillä ei ole, ja maailmanlaajuinen kilpailu, maailmanlaajuiset näkymät. Ja pyytäisinkin, että että puhujat ottaisivat esille sen, miten eurooppalaisesta huippuosaamisesta tulisi maailmanlaajuista, miten me voisimme vetää puolemme huippuosaamista myös muualta, niin kuin rouva De Castillokin sanoi. Ja miten me voisimme tukea rakennerahaston avalla huippuosaamista. Jos me puhumme nyt siitä, miten puiteohjelmaa voidaan käyttää siihen, että saamme huippuosaamisen leveän koko Eurooppaan, niin sitten meillä ei kohta huippuosaamista lainkaan, koska meidän täytyisi nyt tulla paremmaksi kuin muu maailma. Ja haluaisin, että paneeli nyt palaisi tähän haasteeseen, miten me voisimme olla parempia kuin muut. Eli eikä sitä, että miten me jaamme sen, mitä meillä ei ole. Grazie, la parola collega Ransford. Kiitoksia sitten kollega Ransford. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun täytyy sanoa, että kaikki nämä puheenvuorot, jotka tänään olen kuullut. Kaikkein mielenkiintoisin niistä mielestäni oli Max Planck-instituutin edustajan puheenvuoro. Se oli hyvin tuottava eurooppalaisessa puitteistossa, mutta täytyy sanoa, että mitä enemmän olen täällä, sitä enemmän minulta minusta tuntuu siltä, että ongelmana meillä on organisaatio. Tämä kertoo jotakin ongelman ytimestä. Ongelma on julkinen mielipide ja tunnelma Euroopassa, joka on teknologian suhteen skeptinen. Tällainen epäily on vallalla. Se, mikä Euroopasta nyt puuttuu, on inspiroiva henki, jota on ollut menneisyydessä. Ja kun kohtamme tällaista teknologista ja tieteellistä epäilyä, tällaista epäilevää henkeä, se on erilaista kuin Kiinassa vallalla oleva tai muualla maailmassa vallalla oleva. Joten minun täytyy sanoa, että Kiinassa voidaan todellakin tuntea, että ihmiset ovat innostuneita pääsemään tulevaisuuteen. Tuhansia nuoria ihmisiä opiskelee esimerkiksi autoteollisuusalalla. He pyrkivät löytämään ratkaisua teknologisiin kysymyksiin amerikkalaisissa keskuksissa tai eurooppalaisissa keskuksissa, ja sitten he palaavat Kiinaan ja vievät nämä mm, uudet ajatukset tuotantoon mukanaan. Meidän täytyy siis pyrkiä ratkaisemaan ongelman ydin – se liittyy yhteiskunnan ja tieteen suhteeseen. Meidän pitää muuttaa julkinen mielipide. Se on kaiken ytimessä. Rahoitus voi auttaa, mutta se ei ole ongelman ratkaisu. Sitten toinen huomio, jos me palaamme historiassa takaisinpäin, tarkastelemme tieteellisiä löytöjä ja keksintöjä, me voimme havaita, että uusia löytöjä ja ratkaisuja on aina tullut taloudellisen ja yhteiskunnallisen kriisin aikoina. Jos me nyt otamme historiallisen näkökulman, me voisimme päästä pitkälle me voimme huomata, että suurin osa uusista löydöistä on tapahtunut keskitetysti. Minun Viestin on se, että me voimme luoda uudelleen tämän tyyppisiä olosuhteita tavallisinakin aikoina. Vi prego, c'è un rispetto nei riguardi degli altri, la parola... Pyydän kunnioituksesta toisia kohtaan pitämään kiinni puheenjohtaja edustaja Prodi. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt olemme suurten muutosten edessä Kestävyys edellyttää, että osa kulutuksestamme on ei-materiaalista. Uskon, että tämä merkitsee myös sitä, että tieteelliseen kulttuuriin on lähennettävä humanistista kulttuuria. Meidän on ymmärrettävä, mikä on se henki, jonka myötä tieteen tuloksia hyödynnetään. Meidän olisi kiinnitettävä tähänkin lisää huomiota. Olisi kiinnitettävä huomiota myös ilmapiiriin, joka voi edesauttaa innovointia, sellaista vapaata ajattelua, ajatuksen lentoa. Uskon, että se on olennainen osa yleistä ilmapiiriä, joka meidän olisi saatava aikaan, jotta Eurooppa voisi olla innovoiva alue. Kiitoksia. signor Prodi. La parola la collega Kolaska Kiitoksia sitten Kolarska Bobinska, olkaa hyvä. Thank you very much. We are this... Kiitos. olemme keskustelleet siitä, miten Eurooppa on Yhdysvaltoja jäljessä, mutta olen huolissani myös siitä, miten eh, jotkut eurooppalaiset maat ovat toisia jäljessä. Haluaisin kysyä herra Gruussilta seuraavaa. Te sanoitte, että te avaatte uusia toimipisteitä Luxemburgissa muun muassa. Uusissa jäsenvaltioissa ei ole tämmöisiä keskuksia lainkaan. Ja te annoitte meille tietoja seitsemännestä puiteohjelmasta, mitä Keski- ja Itä-Euroopan maihin tulee. Eli mitkä ovat yhteistyöesteitä näiden maiden kanssa? Eli miksi näitä tietoja ei saada levitettyä tai hyviä käytäntöjä? Te mainitsitte, että pitäisi käyttää enemmän kohesiorahaston varoja ja rakennerahasto määrärahoja. En usko, että tämä on se ongelma tai todellinen ongelma ja minä haluaisinkin tietää enemmän esteistä, jotka eivät liity rahoitukseen ja jotka estävät huippuosaamisen leviämisen muihin maihin. Kiitos. Grazie, la parola al signora Toia. Kiitoksia sitten eh, edustaja Toija. Kiitoksia puheenjohtaja. Minustakin nämä puheenvuorot olivat erittäin kiinnostavia. Yksi kysymys. Minulla on aika vähän aikaa, joten tämä on vähän sinne päin, mutta eh, täällä esitettiin vaikea kysymys. Kuinka voidaan eh, arvioida, mitata huippuosaamista, niin kuin Madurell sanoi, jos huippuosaaminen on se, joka ohjaa ainakin osittain ohjelmaamme, niin meille lainsääntäjänä tämä on ongelma. Kuka päättää, millaisia kriteerejä huippuosaamiselle on? No, meillähän on erilaisia elimiä täällä, mutta mitä kriteerejä meidän pitäisi käyttää huippuosaamisen mittaamiseen? On, avointa on kyllä, mutta meillä, meillä, meidän pitää olla varmoja siitä, että ne resurssit, joita myönnämme erityisesti, jos niitä on lisättävä tiettyyn suuntaan, että niitä käytetään täysin avoimesti ja mahdollisimman objektiivisesti. Ja nyt se on vaikeaa arvioida, kuinka voimme tässä toimia. Kiitoksia. Grazie alla signora Toja. Kiitoksia edustaja Toja. Seuraavana professori Mariano Gago. Hän voi antaa ensimmäiset vastaukset. Tietenkin meillä on valtavan vähän aikaa, koska olemme puoli tuntia myöhässä, joten Kaksi minuuttia kuullekin. Olen pahoillani ja näin, että tämä vain meni. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Pyrin puhumaan hyvin nopeasti. Menen suoraan yhteen kysymykseen, jonka monet tässä esittivät. Se on kysymys huippuosaamisesta, huippuosaamisen tukemisesta niissä maissa, joissa rakenteellisesti kapasiteettia ei vielä ole, mutta hyviä organisaatioita ja hyviä toimijoita on näissä maissa. Mielestäni ei ole hyödyllistä näin dramaattisesti asettaa vastakkain rakennerahastoja ja puiteohjelmaa, tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelmaa siksi, että yksikään maa ei ole koskaan onnistunut kehittymään ilman kansainvälistä yhteistyötä. Kansainvälistä yhteistyötä, se on erittäin tärkeää tutkimuksessa, innovaatiossa ja kehityksessä. Maita ei saa eristää. Ne eivät voi omia huippuosaamisen siemeniään saada kasvuun ilman, että niiden verkostoja muut huippu osaamisen keskukset muualla Euroopassa ja maailmassa pääsevät vahvistamaan välineet, joita horisontti 2020 on mukana, voivat auttaa. Mainitsin yhden. Se on mahdollisuus luoda huippuosaamisesta palkintoja, jotka jaetaan vuosittain jokaisessa jäsenmaassa, mutta muitakin mahdollisuuksia on koulutus. Kaikkien yhteisprojektien avaaminen apurahoille jo väitelleille henkilöille suunnattaville apurahoille kaikissa jäsenmaissa. On muitakin mahdollisuuksia. Ei pidä unohtaa, että kansalliset ohjelmat ovat erittäin tärkeitä. Vain eurooppalainen tai kansainvälinen politiikka ei voi olla ratkaisu. Kansallisen politiikan pitää tähdätä yhteistyöhön ja sen pitää tarjota mahdollisuuksia parhaimmille, eikä pitäytyä vanhanaikaisissa kumppanuuksissa, jotka myöskin jarruttavat kehitystä monilla alueilla, myöskin kehittyneimmissä maissa. Ah, de Ketelare, scusi. Thank you, Madam Chair. Four points to be short in two minutes. For... Kiitos puheenjohtaja. Neljä, minu... Neljä kohtaa. Tässä ei pitäisi nyt syyttää EUta. Viime perjantaina olin Yhdysvalloissa – ja siellä oltiin hyvin kiinnostuneita siitä, mistä keskustelemme tänään ja he olivat sitä mieltä, että tämä on tärkeä malli. No sitten toinen kohta, mitä omaan liittoni tulee, niin haluaisin ottaa siellä esille nämä tohtorin tutkinnot ja muut No, monet yliopistot ovat ottaneet huomioon sen, mitä EU:ssa on esitetty, ja me olemme sitä mieltä, että voisimme kirjoittaa tällaisen yhteisymmärrysasiakirjan komission kanssa myöhemmin. No mitä sitten tähän huippuosaamiseen tulee ja siihen pääsemiseen? Me olemme sitä mieltä, että huippuosaamisen täytyisi olla ainoa kriteeri, kun määrärahoja jaetaan, mutta me olemme totta kai tietoisia siitä, että ongelma on ja täytyisi tehdä aloitteetta kapasiteetin ja infrastruktuurin lisäämiseksi monissakin maissa Euroopassa. Ja liittomme on valmis kumppanuuksiin minä esimerkiksi olen professorina Löövenin yliopistolla. Haluaisin tehdä yhteistyöstä Maltan yliopiston kanssa, mitä ilmastonmuutokseen tulee. No, mitä huippuosaaminen on yliopistoissa? Puhumme tieteellisestä huippuosaamisesta. No, miten sitä voidaan mitata? No, katsotaan, katsokaa mitä tutkimusneuvosto tekee. Se tekee valtavaa työtä arvioidessaan ehdotuksia eri paneeleissa jo viiden vuoden ajan. Grazie mille la parola al professor Velasco. Kiitoksia sitten professori Velasco. Thank you, Madam Chair. No, no, no, no. I sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Don't sorry, worry, I'm don't sorry. worry. You can... No, no, no. Okay. Bueno, ha habido muchísimas preguntas y... Niin, täällä oli valtavasti kysymyksiä ja varmasti tietysti tarvittaisiin paljon vastausaikaakin, mutta keskityn nyt kahteen asiaan vain. Ensinnäkin nämä instituutiot, jotka teivät huipputekniikkaa. Meiltähän on pyydettävä juuri sitä, että tekisimme huippu, huippuosaamista ja huippututkimusta. Nyt on, on puhuttu äh, tulosten äh, määrin, äh, kvantifioimisesta. Haluaisin sanoa että täällä Steve Jobs ja muut ovat tehneet hienoja keksintöjä kuitenkin on, on ollut muita, joilla on ollut hienoa tiedettä käytettävissä. Espanjassa on paradoksi, että meillä on yksi maailman rikkaimmista henkilöistä. Jotkut ovat varmaankin nähneet äh, saraa liikkeitä, mutta ei siinä ole kyse äh, tieteellisestä innovoimisesta. Sitten on huolestuttava tämä jonnekin maiden tieteellinen laatu. Ei minulla tähän mitään ratkaisua. En tiedä, mitä pitää tehdä. Tiedon generoiminen on tärkeää. Se on tärkeä ongelma. Tarvitaan mielikuvituksellisia ratkaisuja. Sitten Niebler käsittääkseni kysyi naisten osallistumisesta ja huippuosaamisen käsitteestä ERCstä. Me olemme itsekriittisiä ja tiede on itseään korjava prosessi huippuosaaminen on aina määriteltävä uudelleen, kun pyydetään tukea, pyydetään, on esitettävä kymmenen vuoden kokemus Saksassa osoitettiin, että naiset, jotka olivat saaneet lapsia ja olivat jääneet pois, pois työmarkkinoilta muutamiksi vuosiksi, tässä kärsivät myös varusmiespalvelus oli miehille haitallinen. Ehkä tätä olisi määriteltävä uudelleen. Grazie. La parola al professor Grus. Kiitoksia sitten professori Grus. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Jos haluatte tehdä Euroopasta kilpailukykyisen, teidän täytyy vahvistaa vahvimpia ja auttaa niitä, jotka eivät ole niin vahvoja. Haluaisin muistuttaa teitä Saksan yhdistämisestä Max Planck-instituutti rakensi alusta lähtien joustavia yksikköjä, ja nämä joustavat yksiköt ovat olleet instituuttien pohjana, ja entisen Itä-Saksan alueella tehtävä tutkimuksen laatu näissä yksiköissä on yhtä korkealla tasolla kuin Länsi-Saksankin. Eli me tarvitsemme tukea kaikilla tasoilla ja institutionaalista puitteistoa. Investointi, kuten te tässä huomaatitte, niiden tulee tulla eri ohjelmista. Ne voivat tulla esimerkiksi Marie Curie-ohjelmista tai Max Planck-instituuttien järjestelmästä, jossa olisi mukana monia yliopistoja. Tällainen mahdollisuus olisi hyvä malli yliopistojen varaan rakentaminen ei olisi niin vahva tieteellinen malli. Meillä on monia toimivia kumppanuushankkeita tai muita Max Planckin sisällä toimivia hankkeita, jotka ovat olleet hyvin hyödyllisiä. Esimerkiksi Puolassa me olemme kehittäneet mallin jossa meillä on tutkimusryhmä Puolassa ja Puola rahoittaa osaltaan tämän ryhmän toimintaa. Jos me haluamme kehitystä, meillä täytyy olla uudenlaista ajattelua, mutta se täytyy olla myöskin sopivissa puitteissa. Tässä pääsemme siihen asiaan, joka koskettaa rakennerahastoja tai kohesiorahastoja. Ne ovat mielestäni puitteiston rakentamissa tärkeitä, mutta sitten eri ohjelmien ähm, rahoittaminen, kävipä se sitten Marie Curie-ohjelman tai Euroopan tutkimusneuvoston kautta. Tämä on jotakin, mikä tulee vietimään 50 vuotta ja jokaisen maan täytyy sitoutua tähän tietyksi aikaväliksi esimerkiksi kymmeneksi vuodeksi alkurahoituksen jälkeen. Minulla on nyt kaksi minuuttia puheaikaa ja ylitin senkin, joten päätän ehkä tähän. Kiitoksia. Grazie ai professori, che sono... Kiitän professoreja, jotka pitivät hyvin tarkkaan puheajoista kiinni. Ja loppu yhteenveto aamun sessiosta Madurella, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. No, en minä käytä yli minuuttia me jäsenet olemme tulleet tänne tänä aamuna teitä kaikkia kuuntelemaan. Haluaisin vain kiittää kaikkia alustajia ja teitä kaikkia, jotka olette esittäneet kysymyksiä ja huomioita. Olen ottanut kaikki nämä ehdotukset tarkkaan muistiin, kaikki se, mikä, mitä piditte hyvänä ja mitä haluaisitte muuttaa puiteohjelmassa. En nyt halua kommentoida, vaikka täällä olisi paljon asioita, mutta puoli sekuntia käsittelen kahta asiaa. Huippu osaaminen, johon on useaan kertaan viitattu tässä keskustelussa. Minulla ei ole epäilystäkään siitä, että meidän on huippuosaamisen kautta kilpailtava, mutta minulla ei ole myöskään epäilystäkään siitä, että meidän on laajennettava huippututkijoiden määrää, eikä siihen riitä rakennerahasto, tarvitaan muita toimia joista olemme nyt keskustelemassa. Ja tänään selvästikin koulutus ja muut näkökohdat, joita täällä on käsitelty, ovat antaneet paljon uusia ajatuksia sitten viimeinen kysymys, budjetti. Sekin on täällä putkahdellut keskusteluun. Tarvitaan lisärahaa Marikyrille ja moniin muuhinkin asioihin. Minun on sanottava, että kaikkien ryhmien välillä vallitsee konsensus siitä, että pyydetään, pyydetään lisää varoja Horisontti 2020 ohjelmalle, koska olemme sitä mieltä, että tämä on riittämätöntä ottaen huomioon myös, että nyt ensimmäistä kertaa otetaan tämän samaan ohjelmaan in, tutkimus ja innovointi menestyksemme riippuu olosuhteista, mutta voin vakuuttaa teille, että tulemme taistelemaan siitä neuvotteluissa. Ei pidä myöskään unohtaa sitä, että tarvitsemme hyviä välineitä niin, että houkuttelisimme myös yksityisiä investointeja. Tämä on yksi niistä asioista, jotka ovat aina mukana keskusteluissa. Emme ole ehkä sitä tänä aamuna paljon käsitelleet, mutta meillä on koko päivä vielä aikaa ja varmastikin se vielä tulee esiin muissa paneeleissa. Minun puolestani ei nyt muuta kuin kiitos teille kaikille erittäin hyvästä panoksesta. Kaikki pyrimme, että Horisette 2020 on niin onnistunut kuin kaikki toivomme. Kiitoksia. Grazie tutti. Adesso cambiamo il panel. Eh. Kiitoksia. Nyt vaihdamme tällä paneelin esityksen. Eh, paneelin edustajat täällä kiitän vielä Gagoa, Deketilaria, Velaskoa ja Gryssiä. Pregherei. Posso pregare? Posso chiedere? Please. C'est la seule façon de se faire entendre. We can start. Prego tutti di sedersi, per cortesia. E... Pyytäisin teitä istuutumaan paikoillanne. Niin. Ah, oui. e, cominciamo i nostri lavori, come sapete siamo moltissimo in ritardo. Kuten tiedätte, olemme valtavasti myöhässä. Pyydän teitä todella istuutumaan paikoillenne. Abbiamo tre quarti d'ora di ritardo, quindi dovete rivedere i tempi assegnati. Meidän on vähän uudelleen rukattava näitä puheaikoja. Hyvät kollegat, pyydän teitä joko istutumaan tai lähtemään salista ulos. Meidän on nyt aloitettava. Tämän paneelin avaa Matias. Edustaja Matias, hänellä on viisi minuuttia. Ja tämän jälkeen meillä on alustajat, heillä on 10 minuuttia 15 sijaan kiitän teitä kaikkia, kun heille ilmoitettiin tästä ja kaikki hyväksyivät eh, tämän puheajan lyhentämisen. Nyt annan siis puheenvuoron edustaja Matti Jääsille. Pyydän teiltä kaikilta anteeksi, täällä vielä meteliä, mutta ainoastaan näin, että aloitamme, niin se eh, ilmoittaa näille muille, että voivat lähteä ulos, jos he eivät halua kuunnella. Olkaa hyvä, aloitetaan. Muito obrigada, Kiitoksia puheenjohtaja. Uskonpa, että kaikki täällä läsnäolijat tietävät, miksi olemme täällä ja mistä tulemme puhumaan. Minulla on nyt tässä viisi minuuttia. Haluaisin lyhyesti sanoa, mikä on kaikkein tärkeintä Olemme hyvin kiitollisia siitä, että kutsuvieraat ovat tulleet tänne keskustelemaan näistä yhteiskunnallisista tärkeistä asioista kanssamme. Ne, jotka eivät tiedä, mistä aiomme puhua, niin heille lyhyesti kerron. No, en tiedä, onko täällä sellaisia. Puhumme nyt kuitenkin Euroopan valtavista ongelmista ja valtavista mahdollisuuksista, joita meillä on näiden ongelmien ratkaisemiseksi tämän Horisontti 2020-ohjelman kautta. Näihin kuuluu erilaisia tekniikkoja, joista olen yhtä mieltä Lambertsin kanssa. Euroopan unionilla on todella suuria haasteita, joihin kuuluu myös elementtejä, joilla niihin voidaan vastata, mukaan lukien komission ehdotus, jossa on kuusi optiota. Yksi koskee terveyttä, toinen väestön kehitystä, hyvinvointia ja edelleen elintarviketurvallisuutta, kestävyyttä maataloustuotteiden ja meren, merituotteiden kestävyyttä, mukaan lukee myös biotalous. Sitten täällä on myös ehdotus energiasta, kestävämmästä, puhtaammasta energiasta. Neljäs haaste on integroitu liikenne, vihreä liikenne. Sitten viides haaste, ilmastonmuutos, raaka-aineet ja resurssitehokkuus. Ja kuudes haaste, käsittely tavoittelee osallistavaa, innovoivaa, edistyksellistä yhteiskuntaa. Nämä ovat haasteet, jotka edessämme ovat ja meidän on niiden kanssa jotakin tehtävää. Ja nyt läsnäolijoiden kanssa haluaisimme keskustella näistä aiheista ja katsoa, olemmeko valitsemassa parhaita tapoja ratkaista nämä haasteet. Meidän on tehtävä valintoja. Se on osa ratkaisua. Ei pidä paeta näitä ongelmia, mutta ongelmia ei kaikkia voida ratkaista. Nyt puhumme seitsemänvuotisesta ohjelmasta. Olisi siis huomioitava erilaiset kehityskulut, en olisi yhdistettävä kestäviin ratkaisuihin Oikeastaan seitsemäs haaste tässä Horisontti 2020-ohjelmassa koskee sitä, että on hyödynnettävä mahdollisuudet, niitä ei ole saa, heitettävä hukkaan. Ja olisi pyrittävä siitä, että kyseessä ei ole mikään seitsemän vuoden ohjelma, vaan Euroopan yhteiskunnan kestävä pysyvä muutos. Kiitoksia. Grazie alla collega Mattias. Kiitoksia kollega Mattias myös tästä lyhyestä esityksestä. Nyt annan puheenvuoron professori Shatokille. Hän on Imperial Collegein lääketieteen osastolta. Good morning, ladies and gentlemen. Uh, it's... Huomenta, näistä herrat. On suuri ilo puhua teille täällä tänään. Pyrin käyttämään vain 10 minuuttia, kuten pyydetty. Kun ajatellaan suuria yhteiskunnallisia haasteita, terveyshaasteet, tarttuvien tautien osalta ovat hyvin suuri haaste. Yksi suurimpia haasteita tällä hetkellä on se, että löydämme välineitä, joiden avulla voimme taistella näitä tautia vastaan Euroopan unionissa ja muillakin maan osilla. Yleiset terveysriskit eivät tunne mitään maan rajoja ja tämä vaatii läheistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken ja on erittäin tärkeää, että Horisontti 2020 korostaa tätä yhteistyötä ja tätä kehitystä. Terveysuhat eivät uhkaa vain niitä ihmisiä, jotka sairastuvat, mutta ne uhkaavat myöskin vakautta maailmassa ja talouden kasvua. On vaikeaa kuvitella, että terveyskysymykset Euroopassa eivät koskettaisi muuta maailmaa ja päinvastoin, kuten nähdään vuosittain AIDS, malaria ja tuberkuloosi tappavat lähes neljä miljoonaa henkilöä. Tämän lisäksi muut unohdutummat taudit, joita tässä kaaviossa näkyy, tuovat suuria haasteita tartuntatautien suhteen, kuolevaisuuden suhteen vuosittain. Tämä vaikuttaa odotettavissa olevaan elämän, elinikään. Eräät henkilöt aiheuttavat, eräät ihmisryhmät aiheuttavat suuria, ovat suuressa riskissä Euroopan unionin alueella. Esimerkiksi tuberkuloosi ja AIDS ovat suuria terveysriskiä Euroopan unionin alueella – Itä-Euroopassa on hyvin suuria epidemioita, jotka vahvasti kasvavat. Nämä liittyvät tuberkuloosin esiintyvyyteen hoi positiivisilla henkilöillä. Nyt näemme, että tuberkuloosi aiheuttaa 49 kuolemantapausta joka tunti Euroopan unionissa. Tätä korostaa myöskin se, että meillä on tuberkuloosikantoja, jotka vastustavat lääkehoitoa. Tämä on hyvin vakava uhka terveydelle Euroopan unionissa. Euroopan yhteiskunnat voivat hyötyä kaikenlaisista edistys- ja kehitysaskeleista, joita terveydenhuollon alalla tapahtuu. Tämä vaikuttaa sekä yleiseen terveyteen että myöskin taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin tekijöihin. Terveys on vaurautta ja Kansan terveys on hyvin tärkeä asia, kun halutaan tukea taloutta ja kilpailukykyä. Euroopan unionin kansalaisten tulee tehdä vanhemmaksi töitä tulevina vuosina ja tässä terveydenhoito on hyvin tärkeä tekijä Euroopassa kokonaisuudessaan. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä täytyy olla tehokkaampia hoitotapoja, rokotteita ja lääkkeitä. Meillä tulee olemaan olla kokonaisvaltaisia terveydenhuoltoratkaisuja, jotka tukevat terveyttä. Ja terveydenhuoltojärjestelmien tukeminen tulee tuottamaan myöskin positiivisia vaikutuksia. On arviointu, että alle 10 prosenttia tutkimuksesta ja kehityksestä terveydenhuollon alalla on suunnattu niiden tautien ratkaisemiseksi, jotka vaikuttavat 90 prosenttia maailman väestöstä ei ole ähm, olemassa järjestelmiä lääkkeiden hoitojen kaupallistamiseksi näiden tautien osalta niissä maissa, joissa äh, olemassa olevaa terveydenhuoltorakennetta ei ole tai se ei ole riittävä. Näillä tutkimuksen aloilla me tarvitsemme myöskin yksityisen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä. Julkinen rahoitus ja julkiset politiikat ovat avainasemassa, kun me haluamme varmistaa, että saamme kehitystä aikaan näillä aloilla. Riittävää julkista rahoitusta terveydenhuollon tutkimukseen tarvitaan. Nykyisen käytämme 6,1 miljardia euroa tutkimukseen ja kehitykseen tällä alalla, mutta tämä on vain 4 prosenttia siitä rahoituksesta, joka on AIDSin, malarien ja tuberkuloosin hoitoon keskittyneiden tutkimuksien eteen maailmanlaajuisesti suunnattu. Tässä teillä oli kuva tilanteesta maailmanlaajuisesti, eli Euroopan komissio on tehnyt julkilausuman terveydenhuoltopolitiikasta 2010 sitä. Neuvosto tuki viime vuoden toukokuussa. Tämä korostaa, että tarvitsemme yleisempää ohjausta ja meidän täytyy pirstoutunut tutkimus ala saada yhdistettyä. Meillä täytyy olla yhteisiä lähestymistapoja tutkimuksen suhteen. Meillä täytyy olla koherenssia aikaisempien eurooppalaisten eh, tutkimuksen puiten ohjelmien ja sisäisten ohjelmien eh, kehityksen ja tutkimuksen ohjelmien välillä. Euroopassa on erittäin hyviä tutkimusinstituutteja terveydenhuollon alalla. Näiden globaalien riskien ratkaiseminen vaatii sekä julkisen että yksityisen sektorin yhteistyötä ja ne maat, jotka ovat suuremmassa riskissä, ne täytyy ottaa mukaan, kun me määrittelemme prioriteetteja ja kun yritetään ratkaista innovoinnin, innovoinnin tuloksiin pääsyyn kysymystä. Tässä kaaviossa näette akateemisten instituutioiden, pienien ja keskisuurten toimijoiden, lääkealan yritysten toimijoiden roolin. Tässä käy julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden sidos selkeästi eteen, esiin. Me tarvitsemme tasapainoa, jos haluamme päästä eteenpäin. Ja tässä tarvitsemme myöskin teollisuutta kehityksessä. Euroopan unionin pitäisi pyrkiä tukemaan sekä alojen rajat että tieteiden rajat ylittävää tutkimusta. Perustutkimuksen, klinisten tutkimusten ja testien yhdistäminen ja terveydenhuoltotuotteiden markkinoille saaminen ovat kaikki tärkeitä kysymyksiä. Nämä ovat sellaisia asioita, joissa meidän pitäisi tutki, tukea toimijoita, jotta meillä olisi täydellinen terveydenhuollollinen kehä. tässä työssä eivät vain pienet rahoitukset ja apurahat ovat tärkeitä. Tarvitsemme myöskin pitkän aikavälin rahoitusta, jotta saisimme tuotteita markkinoille. Yhteistyö eri sektoreiden välillä on hyvin tärkeä tapa. Tämä ehkä tulee auttamaan meitä ymmärtämään tämän tyyppistä tutkimusstrategiaa, erityisesti koska tässä tuomme uusia kumppanuussuhteita ja uusia toimijoita toimimaan yhdessä sellaisilla aloilla, joilla on suurempia riskejä tutkimuksessa ja kehityksessä, suurempia riskejä kuin yksityiset toimijat saattavat hyväksyä, kun hyöty on epäselvä. Nykyisin meillä on yli 50 tuotetta tutkimuksen alla liittyen näihin vähemmän huomiota saaneisiin tauteihin. Horisontti 2020 voisi tuoda yhteen kaikki toimijat, joita me tarvitsemme, kun haluamme kehittää kansanterveyttä tukevia innovointeja. Ne pitäisi keskittää kaikkein tehokkaisimpiin paikkoihin ja maantieteellisiin keskuksiin. Ehkäpä me voisimme yhdistää useita instituutioita ja maita sen sijaan, että pyrkisimme rahoittamaan kaikkein huipputasoisinta parasta tieteiden tekoyksikköä. tukikelpoisuuskriteerien pitää olla yksinkertaisia, jotta voisimme olla varma, että houkutamme kaikkien parhaat toimijat ja innovoijat eri sektoreita, jotka vaativat tuotekehittelyä, kun saamme parhaat tieteen miehet Euroopassa tekemään töitä yhdessä eurooppalaisten kumppaneiden kanssa. Me tulemme parantamaan kilpailukykyä ja tulemme eh, voimaan vastaamaan suuriin globaaleihin terveysuhkiin. me olemme saaneet aikaan edistysaskelia. Saamme mahdollisesti pian toimivan malariaroketteen, joka voisi pelastaa miljoonia ihmishenkiä ja saamme ensimmäisen uuden tuberkuloosilääkkeen 50 vuoteen todennäköisesti pian markkinoille. Ja mitä tulee hiv me olemme saaneet ennaltaehkäisyssä edistystä viime vuosina aikaan. On hyvin tärkeää, että me rakennamme näiden menestysten pohjalle. Äh, eurooppalainen kumppanuus on myöskin jotakin, äh, mikä on lippulaivahanke. Se tuo esiin, mitä me voimme tehdä. mutta jotta voisimme käyttää tätä menestystä hyväksemme, tarvitsemme riittävää rahoitusta. Euroopan unioni on tärkeä toimija ja rahoittaja, ja sen pitäisi olla tutkimuksessa ja kehityksessä terveysalalla tärkeänä tekijänä mukana. Terveys vaikuttaa myöskin yhteiskuntien vakauteen ja talouteen. Uudet terveystuotteet voivat dramaattisesti vähentää eri sairastuvuuksia, jotka tulevat tulevaisuudessa hyödyttämään Euroopan unionia kokonaisuudessaan. Horisontti 2020 voi olla mahdollisuus vastata näihin haasteisiin, ei kriisistä huolimatta, mutta koska kriisi on olemassa nyt, investointitutkimuksen ja kehityksen terveydenhuollon alalla on todellakin hyvin tärkeä kysymys Euroopan intressien kannalta. Kiitoksia. Yeah. Grazie, mi scuso di averle fatto fretta, ma le supera... Pyydän anteeksi, että vähän niin hoputin teiltä, teitä ylititte nimittäin aikanne ja se ottaa aikaa seuraavilta puhujilta. Seuraavana tohtori Claudia Neubauer. Hän edustaa Science Citoyen säätiötä. Olkaa hyvä. Thank you very much uh, for your invitation. Kiitos kutsusta. Kiitän siitä, että ITRE on myös kiinnostunut kansalaisyhteiskunnan äänestä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun osallistun tällaiseen kuulemistilaisuuteen. Olen aika vaikuttunut. Ja tavoitteena on, että tiivistään 15 minuutin puheen 10 minuutin. Ei ole helppoa, no, mutta me olemme siis kansalaisjärjestö, think tank, ja me käsittelemme sitä, että minkälaista tiedettä mille yhteiskunnalle. Ja me yritämme lisätä mm, kapasiteettia saada kansalaisyhteiskunta mukaan, lisätä myös sananvapautta ja lisätä teknisiä vaihtoehtoja me puhuimme vihreästä kirjasta, joka julkaistiin viime helmikuussa. Eli oli tällainen epämuodollinen liitto. Me olimme huolissamme tästä ensimmäisestä ehdotuksesta, koska me olimme sitä mieltä, että siinä keskitettiin liikaa innovaatioon, kilpailukykyyn eh, kasvuun Ja me ehdotimme silloin, että keskityttäisiin enemmän tähän horisontti 2020. Me lähetimme kirjeen herra Barosolle ja myös Euroopan parlamentin jäsenille. En tiedä, muistatteko, että tällaisen kirjelmän saitte aiheesta. No, minä esitän tässä lyhyesti kolme asia. Ensin nämä haasteet, sitten kaksi esimerkkiä se, miten kansalaisyhteiskunta sitten voisi olla tässä osallisena. Eli yhteiskunnalliset haasteet, eli jos sanat merkitsevät jotain. Meillä oli lyhyt semanttinen analyysi, mitä näihin haasteisiin tulee. Täällä liittyy monet asiat kilpailukykyyn, markkinoihin, mutta täällä ei keskitytä lainkaan markkinoihin, kansalaisyhteiskuntaan ja niin edelleen. Tämä sama tehtiin myös huippuosaamisen kohdalla, eli täällä on hyvin paljon kilpailukyvystä ja markkinoista, mutta täälläkään ei mitään kansalaisyhteiskuntaan tai kansalaisiin liittyvää. Eli niin, anteeksi, palaankin vielä tähän. Jos, jos ähm, se, miten usein sanat ähm, ilmestyvät jossakin tekstissä, kertoo siitä jotain. No tietenkin sitä pitää pohtia sitä, mitä ne sanat tarkoittavat esimerkiksi sana kestävä, niin totta kai on sitten ero kestävän ympäristön ja kestävän infrastruktuurin tai tutkimuksen välillä. Ja totta kai on myös ero, kun puhun kansalaisista, kun puhunko passiivisista kansalaisista vai puhunko aktiivisista luovista kansalaisista. Eli Nämä haasteet liittyvät kilpailukykyyn ja teollisuuteen, mutta ehkä ne liittyvät hieman vähemmän kansalaisiin ja vaikuttaa siltä, että yhteiskunnalliset haasteet eivät liity kansalaisyhteiskuntaan millään muotoa. Ja kansalaiset ovat lähinnä vain kuluttajia ja yhteiskunnallisilla haasteilla on paljon tekemistä kasvun kanssa, mutta ei kuitenkaan tasa-arvon kanssa. Ja sitten viimeinen kohta me kävimme tämän keskustelun tänä aamuna liittyen huippuosaamiseen. Eli tässä sama tilanne taas. No sitten kaksi esimerkkiä. Esimerkiksi maanviljely. Tässä nyt ei oikein tiedetä, mitä tulee tapahtumaan, mutta haluaisin muistuttaa, että kun tarkastelee budjettia ja myös organista maanviljelyä, niin maa, maailmanlaajuinen budjetti on kasvanut, se on hyvä asia, mutta jos tarkastellaan sitten orgaanista maanviljelyä ja sen tutkimusta, jos sitä verrataan sitten yleiseen budjettiin, niin toivottavasti nyt näette tämän, tämä on siis tämä viimeinen kohta täällä, eli ei ole tapahtunut mitään kasvua neljännestä viidenteen puiteohjelmaa, kun puhutaan orgaanisesta maanviljelystä. Ja sitten kun verrataan rahoitusta, mm, tämä oli kuudes puiteohjelma, niin sitten määrärahat, jotka menivät organiseen tutkimukseen ja biotekniseen, niin täällä voidaan havaita, että bioteknologiaa on tuotu kolme kertaa enemmän. Ja Horisontti 2020 mainitaan kyllä orgaaninen maanviljely, mutta sitten kysymys kuuluu, että kuinka paljon siihen käytetään rahana no sitten energiaa. Kuten te näette tässä mm, seitsemänteen puiteohjelmaan asti puhuttiin hyvin paljon Euratomista, se oli erittäin tärkeä budjettikohta. Ja nyt sitten kun Euratomin budjettia verrataan uusiutuviin energiamuotoihin, niin tässä puhutaan 30 prosentista vähemmän, joten horisontti 2020 tilanne on kuitenkin paljon parempi koska mitä turvalliseen ja puhtaaseen energiaan tulee, siihen on kiinnitetty huomiota. Ja jos tarkastellaan tätä turvallista, puhdasta ja tehokasta energiaa, täällä on tuulienergiaa, aurinkoenergia ja niin edelleen. Ja jotkut näistä aiheista ovat vielä hieman ristiriitaisia. Ja kysymys kuuluukin, miten budjetti tullaan jakamaan näiden eri vaihtoehtojen välillä. Ja tämä ei tule olemaan mikään helppo tehtävä. No sitten kansalaisyhteiskunnan osallistuminen. Kansalaisyhteiskunta ei ole ollut mukana hankkeessa. Se häviää, se yrittää toimia, mutta kuitenkin se ei ole kovin näkyvää. Tämä on aika yllättävää, koska Euroopan unioni tuki tällaista osallistuvaa tutkimusta kuudennessa ja seitsemännessä puiteohjelmassa Science in Society-hanke ja niin edelleen. Ja seitsemännessä puiteohjelmassa otettiin myös uusi rahoitusjärjestelmä käyttöön joka hyödytti tiettyjä ryhmiä. Tämä oli huomattava askel eteenpäin meidän näkökulmastamme ja nämä olivat todellisia pioneerihankkeita. Ja nyt valitettavasti tästä ei kovinkaan paljon ole jäljellä. Jos nyt katsotaan osaa kolme yhteiskunnalliset haasteet, niin kansalaisyhteiskunnan pitäisi olla mukana, mutta se on mainittu vain kahdessa kohdin ilmastotoimet ja sitten toisessa kohdassa. Ja kun tätä tarkastellaan syvemmin, niin täytyy todellakin saada ihmiset ymmärtämään tämä ja täytyy saada kansalaisten hyväksyntä, kommunikaatiota, viestintää täytyy parantaa, joten me olemme tässä hyvin tyypillisessä tilanteessa. Kansalaiset voisivat oppia hyvin paljon asiantuntijoilta, mutta ei päinvastoin. Mitä sitten viimeiseen 12 vuoteen tulee ja kokemuksiin tulee? Tämä on todellisuutta ja se tulisi ottaa myös huomioon tutkimuksessa. Siinä on valtavat potentiaalit kansalais- yhteiskunta on ollut mukana jo hyvin pitkän aikaa. Monet ovat esittäneet myös omia vaatimuksia ja ovat olleet myös kumppanina tutkimuksissa ja ovat olleet osallisina tutkimushankkeissa, jotka koskevat terveyttä, ympäristöä, maanviljelyä, energiaa ja niin edelleen. Nämä ovat kaikki mukana horisontti 2020 ja sitten tämä, mitä me kutsumme kolmanneksi sektorille, se on siellä jossain eli tavallisten äh, tutkimusyksiköiden ulkopuolella. Eli tässä tehdään yhteistyötä äh, kansalaisjärjestöjen kanssa. Nämä ovat tällaisia riippumattomia äh, tutkimuskeskuksia. Tämä, tässä on tehty kaikenlaisia kokeita. Ja totta kai tämä on myös hyvä asia, koska tässä tässä myös ähm, tutkitaan eri vaihtoehtoja, ekotoksikologia muun muassa. Ja jos ei olisi ollut niin valtavaa painetta ulkopuolelta, niin olisi varmasti kestänyt paljon kauemmin käsitellä tätä asiaa, joten hyvin paljon haasteita. Ja me myös pohdimme uudestaan asioita, jotka ovat ehkä olleet itsestäänselviä, innovaatio, mm, edistymisen suunta, kasvu, se, että vahvistetaan eurooppalaista teollisuutta, joten tässä todellakin voidaan tehdä suuria eroja sen suhteen, onko kansalaisyhteiskunta mukana. Tietysti tämä koskee myös teollisuutta. Me tuimme joitakin ehdotuksia, joita ITRE-valiokunta on tehnyt mm, kansalaisyhteiskunnan osallistumisesta. Ja sitten nämä säännöt, mitä osallistumiseen tulee. Ja tässä puhutaan myös artikloista 12 ja 13. Tämä koskee vastuullista tutkimusta. Siinä se on mainittu, mutta ei kovinkaan selvästi, mutta se pitäisi myös lisätä kohtaan kymmenen, mitä sääntöihin tulee osallistumisesta. Niin ehkä minä nyt lopetan, koska olen ylittänyt jo aikani. Kiitos. Kiitoksia, haluaisin rauhoitella puhujia, että vaikka ette kaikkea ehdikään lukea, niin saamme nämä myös kirjallisena ja pystymme niihin tutustumaan myöhemmin. Sitten Kristiina Micheloni, hän on Italian luomumaan viljelysjärjestön varapuheenjohtaja. Kiitoksia hyvin paljon. Ja kiitoksia Claudialle. Hän helpotti minun työtäni, sillä hän kävi jo maataloustutkimukseen liittyviä asioita läpi, joten pyrin puhumaan oikein nopeasti ja käymään pääasiat läpi. Äh, kuten minut esiteltiin, minä olen italialaisen äh, luomuviljelyn yhdistyksen varapuheenjohtaja. Ja meillä on luomuviljelyyn liittyvän tutkimuksen äh, foorumi. Tämän vuoksi minä nyt äh, yritän puhua englanniksi eikä keskity niinkään italialaisiin kysymyksiin, vaan eurooppalaiseen tilanteeseen. Hyvin nopeasti, minkälaisia yhteiskunnallisia haasteita maatalous voi kohdata ja kuinka maatalous voi auttaa ainakin osittain löytämään ratkaisuja. Minä pyrin tekemään listan peruskysymyksistä. Uskon, että maatalouden ekosysteemin kärsiminen on suurin yhteiskunnallinen ongelma, jota maatalous kohtaa. Ja haluaisin muistuttaa, että vaikka maanviljelijät ovat tällä hetkellä vähemmistö Euroopassa, suurin osa Euroopan kansalaisista asuu maatalous- tai maaseutualueella, vaikka kaupungit kasvavatkin. Eli maanviljely ei vaikuta vain viljelijöihin itseensä, mutta myöskin ihmisiin, jotka asuvat maaseutualueella. Ja ihmiset myöskin syövät viljelyn tuottamia tuotteita, joten maanviljely ei vaikuta vain viljelijöihin, vaan itse asiassa koko väestöön, väestöön ja ihmisiin kuluttajina. Uskon, että toinen suuri haaste on ilmastonmuutos. Tässä maatalous voi olla hyvin tärkeässä roolissa ja tämän jälkeen meillä on ruokaturva tai puutteellinen ruokaturva riippuen siitä, kuinka tarkastelemme asioita. Ja sitten resurssien vähäisyys ja sosiaalisen koheisuuden puute ja maaperän kärsiminen, nyt ongelmia. Me olemme, meillä on ainakin kolme dokumenttia, jotka voitte meidän web-sivuiltamme löytää, joten en mene nyt yksityiskohtiin. Mutta meillä on tutkimusohjelma ja toimenpanoohjelma ähm, tulevaisuuden maanviljelystä valten ja jo monille parlamentin jäsenille ne mahdollisuudet on jaettu, mutta jos teillä ei ole niitä, löydätte ne meidän web-sivuiltamme. Nyt jos me tiedämme, mitkä haasteet ovat Euroopassa, joihin maatalous vaikuttaa. Meidän täytyy päättää, minkälaista maataloutta me haluamme tulevaisuudessa. Minkälainen maanviljely voi parhaiten vastata näihin haasteisiin. Onko se energiaa ja vettä kuluttavaa, maaperää vahingoittavaa ja ympäristöä vahingoittavaa, biodiversiteettiä uhkaavaa ja ähm, maaseutu ympäristöä vahingoittavaa. Mehän elämme tällaisessa ympäristössä, vaikka sillä taloudellisesti taloudellista, sillä on toisenlainen arvo. Eh, minkälainen maanviljely voi parhaiten vastata näihin tarpeisiin? Tässä on kaksi eh, esimerkkiä. Toinen on hyvin säilynyt maatalousmaisema Burgoniessa. Se on melko kilpailukykyinen ja samaan aikaan sellainen, että maanviljely pyrkii suojelemaan olemassa olevaa maisemaa. Sitten meillä on toinen kuva, Tässä siis tarkoitus on suojella olemassa olevaa ekosysteemiä ja tarjota terveellistä ruokaa kansalaisille. Maanviljely ei ole vain ruoan, polttoaineen ja kuidun tuotantoa, mutta myöskin erilaisten palveluiden, kuten puhtaan veden, maiseman suojelun ja niin edespäin tarjoamista. Ja haluaisin tuoda esiin, että vaikka viljely tarjoaa ekosysteemin palveluja. Se myöskin tarjoaa ruokaa, joka on tarpeen terveelliseen elämäntapaan tai ruokavalioon. Tässä viittaan edelliseen puhujaan. Meillä on haaste siinä, että saamme aikaan terveen väestön Euroopassa ja tässä maanviljely voi myöskin vaikuttaa siihen, että jäsenmaiden kulut vähenevät, kun ne pyrkivät pitämään päästönsä terveinä. Sitten meillä on muita tekijöitä, ympäristön säilyminen tai ympäristön vahingoittuminen, kuten aikaisemmin sanoin jo. Tämän jälkeen meidän pitäisi myös pohtia sitä, minkälaista maanviljelyä haluamme, kumpi vastaa näihin haasteisiin. Tämän jälkeen voimme miettiä, minkälaisia viljelijöitä tarvitsemme haasteisiin vastaamiseen. Olemme keskustelleet nyt huippuosaamisesta tieteessä ja kuinka saamme huipputason tiedettä aikaan, mutta tiedettähän täytyy sitten innovaatioiden kautta toteuttaa, toimeenpanna. Tämä vaatii kansalaisten osallistumista ja minua huolestuttaa hiukan enemmän se, kuinka tämä huipputason tiede voi maataloudessa sitten muuttua innovointien kautta toiminnaksi. Meillä on esimerkkejä esimerkiksi luomu, viljelijät ovat parhaassa tilanteessa, kun toimeenpannaan uusia innovaatioita, sillä he ovat nuorempia. Tilastot todistavat tämän. He ovat perinteisiin viljelijöihin verrattuna nuorempia, siis luomuviljelijät, ja he näkevät tulevaisuuteen ja voivat investoida siihen. Sitten toinen tekijä on se, että he ovat hiukan koulutetumpia. Heillä on enemmän koulutusta, ammattikoulutusta joten he voivat paremmin toimeenpanna innovointeja, joita tulee muilta aloilta. Ja he ovat innovoivia luonteeltaan, sillä he ovat hyväksyneet jo ajatuksen, että tuottaa valvotummalla, rajoitutummalla tavalla. Joten innovointi kiinnostaa heitä enemmän. Niin sitten viimeinen kohta on se, että he vastaavat kuluttajien vaatimuksiin. Yksi luku, noin 20 miljardia euroa on tällä hetkellä äh, vuonna 2010 ollut äh, luomumarkkinoiden suuruus. Ja tämä on kasvanut Saksassa ja Ranskassa 10 prosentilla vuonna 2011. Eli luomuviljely ei vastaa vain erilaisiin ympäristöllisiin kansalaisten vaatimuksiin, mutta se on myöskin hyvin kilpailukykyistä. Sen jälkeen, kun olemme päättäneet, minkälaisia viljelijöitä haluamme, meidän pitää ymmärtää, minkälaista tutkimusta voimme käyttää niin, että nämä viljelijät voivat käyttää parhaiten erilaisia innovointia hyväkseen viljelyssään. Minä tuon tässä kaksi asiaa esiin. Ensimmäinen on ekologis-ystävällinen tuotanto. Tämä ei tarkoita vain ruoantuotantoa, vaan erilaisten palveluiden tuotantoa uudenlaisella innovoivalla tavalla niin, ettei luonnon resursseja vahingoiteta. Tämä on konsepti. Me tarvitsemme enemmän työtä, että voisimme toimeenpanna tämän kaiken maatalouden, kaikilla maatalouden aloilla. Sitten meillä on monimuotoistaminen ajatuksena koko ympäristön luonnon resurssien monimuotoistaminen, kun sitä toimeenpannaan ruoantuotannossa, se vaikuttaa muuhunkin viljelyyn. Eli jos me onnistumme tässä, me voimme vain hyötyä. Sitten minkä tyyppistä innovointia ja tutkimusta viljelijät tarvitsevat? Me tarvitsemme tiloilla tapahtuva tilat mukaan ottavaa tutkimusta, jos me haluamme, että innovointia toimeenpannaan. Minä uskon, että me olemme tässä haskanneet suuren mahdollisuuden. Osallistava lähestymistapa ja sen toimeenpaneminen tuottavalla tavalla on jotakin, missä me tarvitsemme todellakin äh, innovoinnin ja tiedon paikallisia keskuksia ja ne täytyy saada maaseutualueille, sillä muutoin emme pysty tavoittamaan viljelijöitä emmekä muitakaan kansalaisia. Haluaisin myöskin sanota, että maa viljelyinnovointi ei tarkoita vain uusia patentteja tai tietoja tai toimintatapoja. Usein kyseessä on se, että liitämme jo olemassa olevat tiedot uusiin innovointeihin. Tämä on paljon helpompaa teollisuudessa, mutta maanviljelyssä meidän täytyy ottaa mukaan hyvin paljon toimijoita, jotka toimeenpanevat näitä ratkaisuja. Siksi me tarvitsemme erilaisia ratkaisuja. Jos minä olisin Euroopan parlamentin jäsen, minä kysyisin itseltäni, mikä olisi hyvä tapa investoida julkisia varoja maatalousinnovointiin. Meidän täytyy tukea mielestäni monia, moninaisia, tasoisia tuotantojärjestelmiä. Meillä ei ole vain yhtä järjestelmää, meillä on useita, ja ellei me toimi näin, meillä ei ole tulevaisuutta eurooppalaisessa maanviljelyssä. Meidän täytyy vielä pohtia julkisten varojen käyttöä maanviljelytutkimukseen. Tässä meidän täytyy pohtia todellakin sitä, kuinka me voimme saada toteutettua näitä ekosysteemiä suojelevia ratkaisuja niin, että tämä jää vain teoriaksi, vaan niin, että se muuttuu myöskin käytännöksi. Mielestäni meidän täytyy ottaa mukaan siis toimeenpanoa koskevia aloitteita tämän vuoksi. Meillä pitää olla myöskin sosiaalista innovointia. Kyseessä ei ole vain tekninen innovointi, jos me yhdistämme olemassa olevan tiedon uuteen tietoon, organisaation innovoinnin, yhteiskunnallisen innovointiin pääsemme varmastikin jo paljon eteenpäin. Kiitoksia huomiostanne. Te TP Organixin web-sivuilta voitte ladata erilaisia asiakirjoja, jotka liittyvät meidän aloitteisiin ja Horisontti 2020 ohjelmaan. Kiitoksia. Grazie davvero alla dottoressa Micheloni. Kiitoksia tohtori Micheloni ja nyt Janne Andersen. Hän on Kööpenhaminan tutkimusfoorumin edustaja. Thank you very much uh, to the chair and to... Uh, kiitos puheenjohtaja ja kiitos, että kutsuitte meidät tänne puhumaan aiheesta. Meidän tutkimusfoorumi vastaa uh, yhteiskunnallisiin haasteisiin, haasteisiin mitä horisontti 2020 2020 hankkeeseen tulee. Me olemme sitä mieltä, että horisontti 2020 on vahva visionäärinen ehdotus Euroopalle. Ja ehkä kerron lyhyesti, mikä meidän tutkimusfoorumimme on, Kööpenhaminan tutkimusfoorumi siis. Kööpenhaminan yliopisto, Tanskan tekninen yliopisto on ollut mukana perustamassa sitä Tanskan puheenjohtajakauden aikana. 600 tutkijaa Euroopasta kutsuttiin paikalle kommentoimaan horisontti 2020. Ja täällähän aikaisemmin jo sanottiin, että kriteereitä oli vain Kolme, kun nämä 600 tutkijaa kutsuttiin. Heidän tulisi olla erinomaisia tutkijoita alallaan. Heidän pitäisi tulla eh, ympäri Euroopan uusista ja vanhoista jäsenmaista ja myös miehiä ja naisia täytyisi olla tasaväkisesti tai sen täytyisi heijastella todellisuutta. 16. tammikuuta 2012 tutkijat tapasivat Kööpenhaminassa ja sitten äh, tekivät tämän raportin ja suositukset, jotka teille myös on jaettu. Käyn tässä nyt läpi nopeasti nämä suositukset ja johtopäätökset ja totta kai te voitte sitten aina lukea vastaukset myös tästä kirjasesta. Suositukset äh, Kööpenhaminan tutkimusfoorumista esiteltiin tammikuussa 2012. Ne on esitelty myös komissiolle ja muille sidosryhmille Euroopassa. Ne on otettu hyvin vastaan ja toivon, että te parlamenttina myös otatte ne myönteisesti vastaan. Yksi tulos oli, että mm, on erittäin tärkeää tehdä yhteistyötä, jos Eurooppa haluaa vastata tuleviin haasteisiin. Ja tässä nähdään juuri se keskustelu, mitä käytiin 16. päivä tammikuuta. Se oli erittäin vilkas keskustelu. No sitten kuten mainitsin, perustettiin paneeli jokaista yhteiskunnallista haastetta varten ja sitten tehtiin suosituksia, mitä terveyteen tulee, niin siellä otettiin esille, että yksi Euroopan haasteista on ikääntyvä ähm, väestö. Ja sitten myös sairaudet, jotka eivät ainoastaan uhkaa terveyttämme, vaan totta kai myös ähm, terveydenhuolto kustannuksia. Yksi muutos, joka tullaan näkemään seitsemän vuoden aikana horisontti 2020 on tämä uusi tapa tarkastella lääketiedettä. Se mainittiin jo täällä aikaisemmassa paneelissa. Meidän täytyy keskittyä ennaltaehkäisyyn. Tarvitsemme elinikäistä terveyttä ja meidän täytyy taata, että tutkimustulokset myös siirtyvät innovaatioksi, kasvuksi ja terveydeksi. Mitä sitten ruokaan tulee, on se, että me tarvitsemme kestävyyttä. Arvomaailman täytyisi muuttua. Ja tämä liittyy myös siihen, mitä aikaisemminkin sanottiin. Eli maan käyttö on keskeisessä asemassa. Se, miten ähm, ruoka ja terveys liittyvät yhteen. Me tarvitsemme holistisen lähestymistavan, mitä maan viljelyyn tulee. Ja meidän täytyy myös tarkastella ruokaa ja maanviljelyä keskeisenä kysymyksenä, kun puhutaan innovaatiosta ja työpaikkojen luomisesta. Mitä energiaa tulee? Se, että siirrytään luotettavaan, kestävään ja kilpailukykyiseen energiaan on tärkeää. Ja yksi suosituksista on, että me tarvitsemme SET-suunnitelman, strategisen energiateknologiasuunnitelman. Me tarvitsemme johdonmukaista tutkimusta ja meidän täytyy myös saada riittävää rahoitusta tälle. Sitten äh, kuljetus. Ja no, te varmasti tunnette tämän kysymyksen, eli päästöt koko järjestelmä on hyvin haavoittuvainen. Nämä ovat haasteita, joihin täytyy löytää ratkaisu, mitä sitten ilmastoon tulee. Ilmastopaneeli otti esille sen, että meidän täytyy tarkastella ilmastoa maailmanlaajuisesti eikä ainoastaan eurooppalaisesta näkökulmasta. Ja maankäyttö otettiin esille, vesi, pitäisi painottaa enemmän biodiversiteettiä ja myös muita kysymyksiä. Ja, ja sitten yhteiskuntapaneeli. Siellä otettiin esille että se mitä komissio on esittänyt on hyvä. Siinä on keskitytty oikeisiin kysymyksiin, mutta tärkeää on, että yhteiskuntaa tieteellä on myös osansa, kun luodaan eurooppalaista esityslistaa asiasta. Eli tässä tällä hetkellä reagoidaan olemassa olevaan tilanteessa. Ja oikeastaan meidän pitäisi päästä sellaiseen tilanteeseen, missä ähm, suunnitellaan etukäteen. Ja sitten tässä paneelissa myös mainittiin sen, että kansalaisia tulisi tarkastella vain kuluttajina, vaan myös toimijoina tässä prosessissa. Sitten tärkein suositus meidän foorumilta on se, että yhteiskunnalliset haasteet ovat sellaisia, että ne täytyy sitten nähtyä integroituna lähestymistapana. Eli terveys, ruoka, siinä on yhteisiä aloja, täytyy tehdä yhteistyötä energia, kuljetus, ilmastonmuutos, kaikki nämä liittyvät yhteen ja haasteisiin voidaan vastata ainoastaan yhdessä ja siksi ehdotus on, että olisi tällainen rajat ylittävä lähestymistapa, kun puhutaan kestävästä yhteiskunnasta. Nämä tuulimyllyt tässä ne eivät symboloi ainoastaan kestäviä energiajärjestelmiä, vaan tässä otetaan esille se, että siipien täytyy kulkea samaan suuntaan, jotta ne voivat olla tehokkaita. Kööpenhaminan tutkimusfoorumi keskusteli myös eh-, ehdoista ja totta kai huippuosaaminen on erittäin tärkeää. Ja sitten on myös ehdotettu, että horisontti 2020 yksinkertaistetaan. Se on erittäin tärkeää. Eli myös silloin, kun mennään yksityiskohtiin, sen täytyy olla avointa. Ja tässä täytyy pitää mielessä myös se, että asiaa täytyy tarkastella maailmanlaajuisesta näkökulmasta. Me tarvitsemme vahvempaa Eurooppaa, vahvempaa tutkimusta. Kaikkien täytyy olla mukana tässä. Kiitos. Grazie. Eh, ora abbiamo 20 minuti. Kiitoksia. Nyt meillä on Hädin tuskin 20 minuuttia kysymysten ja vastausten käsittelemiseen. Ensinnäkin aina puheenvuoron Lambertsille. Hän on koordinaattori. Tietenkin jos hän haluaa tämän puheenvuoron, hän saisi puheenvuoron muutamaksi minuutiksi ja sen jälkeen otamme kysymykset ja vastaukset hyvin, hyvin lyhyesti. Kiitoksia. Thank you. Um, I'll, I'll... Kiitoksia itse asiassa. Viittaan viimeiseen puhumaan, puhujan. Olen hyvin paljon samaa mieltä teidän tieteet yhdistävän lähestymistapanne kanssa. Minulla on hyvin suora kysymys. Uskotteko te, että se tapa, jolla komissio toimii, että sillä on kahdenlainen lähestymistapa. Onko tämä sellainen menetelmä, jolla pääsemme todelliseen monitieteisyyteen. Ja tämä komission organisaatiomalli eri pääosastoissa, onko se jotakin, mikä estää todellista monitieteisyyttä toteutumasta? Pitäisikö meidän kysyä näitä asioita sellaisilta henkilöiltä, jotka todellakin tekee monitieteistä työtä. Kiitoksia. Eh, la collega Ford. Kiitoksia sitten Rova Ford. Thank you very much to all of us. Kiitos kaikille puhujille. Haluaisin esittää professori Shadokille kysymyksen. Tämä liittyy ilmastonmuutokseen. Ja nyt ollaan puhuttu myös tällaisesta terveyskysymyksistä. Niin, mutta jotta saataisiin nyt rahoitusta, niin täytyisi kilpailla ähm, monia tekijöitä vastaan. Ja tässä pitäisi sitten pystyä 75 prosenttia rahoituksessa saada jostain muualta. Mitä mieltä te olette? Luuletteko, että te saatte tämän 75 prosenttia kokoon jotain muuta kautta? Grazie. E, ci sono altre richieste di intervento? Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Oji. Merci, madame la... Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä tutkimusasiassa kaikki olemme huolissamme eurooppalaisesta lisäarvosta – Sanon tämän aivan vilpittömästi, koska ei se ole aina aivan itsestään selvää. Ja pohdimme tässä sitä, esitän kysymyksen, tämän saman kysymyksen iltapäivällä komissiolle, mutta te kansalaisyhteiskuntana suoraan sanottuna vilpittömästi, onko teille sellainen tunne, että yhdessä optimoimme julkiset mm, kulut tutkimuksen alalla kaikilla tasoilla – tein esimerkiksi yhden ehdotuksen, jota ei hyväksytty ja toistan sen nyt. Olen ehdottanut, että, että tarkasteltaisiin, kuinka julkisia veroja on käytetty tutkimuksen kolmella tasolla. Euroopan unionin valtion ja alueen tasoilla, tai no Ranskassa ainakin asuiden, alueiden tasolla. Ja tehtäisiin tällainen tarkastus ja katsottaisiin, onko mahdollisesti niin, että varoja voitaisiin koordinoida paremmin tai käyttää paremmin. Tämä tehtävä voitaisiin antaa tilintarkastustuomioistuimelle ja 27 kansalliselle tuomio- tilintarkastuselimelle, ja näin voitaisiin mahdollisesti optimoida eh, tutkimuksen rahoitusta ja pikkuhiljaa edetä kohti eurooppalaista tutkimusaloita. Tämä paketti, joka meillä on nyt jätetty, niin jos ymmärsin sen oikein, niin komissio ehdottaa, että vuonna 2020 2016 tulisi nämä ehdotukset Euroopan tutkimusalueesta. Minun käsittääkseni meillä on paljon organismeja ja aloitteita, emmekä oikein tiedä, mikä on yleinen suuntaus, enikään Euroopan unionin suuntaus. Sehän on tuossa 2020 hankkeessa ja näissä asiakirjoissa, mutta mikä on tämän kolmen tason suunta? Todella Euroopan unionin jäsenvaltio ja alueiden taso jotka käyttävät rakennerahastoja. Siellä on paljon myös tutkimuksella osoitettuja varoja. Te kun olette kentällä, onko teille sellainen tunnelma, että kun otetaan huomioon, kuinka vähän julkista rahaa on käytettävissä, niin tuntuuko teistä siltä, että olemme nyt todella rakentamassa tätä Euroopan tutkimusalueita, joka on erittäin ratkaiseva, kun ajatellaan maannossamme kilpailukykyä? Grazie, eh, Mr. Kelly. Kiitoksia sitten edustaja Kelly. Eh, thank you very much. Kiitoksia. Nämä puheenvuorot ovat hyvin mielenkiintoisia olleet ja arvostin niitä suuresti. Haluaisin erityisesti kiittää Tanskan edustajaa siitä, että hän toi tilastoja ympäri Eurooppaa. Ja siinä tämä on hyvä aloite, sillä meidän täytyy kuulla avainasiantuntijoita. Tässä on kyseessä hyvin suuria rahamääriä. Ja siksi tämä on hyvin tärkeää. Haluaisin erityisesti ajatella tässä terveyskysymyksiä, ennaltaehkäisyä ja sitä, kuinka maanviljely voi tukea näitä toimia. Onko näillä aloilla enemmän tieteen rajat ylittäviä aloitteita? Sehän olisi tärkeää. Meidän pitäisi rohkaista kehitystä Euroopan unionin alueella parempaa jäljitettävyyttä. Tämä on tärkeää ja jotakin, mitä pitää säilyttää mielessä. Ja tutkimuksen pitäisi myöskin varmistaa se, että me olemme riippumattomampia tuonnista Euroopan unionissa sen sijaan, että riippuisimme maista, joiden toimintaa emme voi valvoa samalla tavalla. Sitten muutamia viikkoja sitten täällä oli näyttely, joka toi erilaista potentiaalia esiin. Meillä on mahdollisuuksia ruoantuotannossa ja muillakin aloilla, jotta uudenlaista potentiaalia voimme mielestäni käyttää tässä tutkimusta hyväksemme. Voimme tukea työllisyyttä ja kasvua, kun toimimme tällä tavoin maanviljelyksen alla. Kiitoksia. Sono altri interventi, allora usiamo No niin, meillä on vielä 10-12 minuuttia, jos täällä on vielä puheenvuoroja tai voimme antaa myös antaa alustajille va- mahdollisuuden vastata. Todella meillä on 10 minuuttia vastaamisen aikaa sitten Matiasille kaksi minuuttia. Ensimmäisenä äh, Shatok, mutta vain kaksi minuuttia. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Haluaisin ensin vastata siihen, että voitaisiin käyttää, voitaisiinko käyttää tätä ilmastomallia myös näihin niin terveyskysymyksiin, ennen kaikkea kun puhutaan köyhyyteen liittyvistä sairauksista. Tämä on hyvä malli ja tällä hetkellä olisi aika suuri haaste saada 75 prosenttia rahoituksesta kokoon. Ehkä voitaisiin päästä 50 tällaisessa yhteisrahoituksessa. Se saattaisi olla mahdollista ja kiinnostavaa. Tässä myös painotetaan tätä tutkimuksen hajaluonteisuutta, kun puhutaan köyhyyteen liittyvistä sa- sairauksista Tämä koskee koko Euroopan unionia sekä kansallisessa hankkeessa että Euroopan hankkeissa. Kansainvälisellä tasolla Euroopalla ei ole voimakasta ääntä, kun puhutaan näistä sairauksista, koska on aika vaikea identifioida yhtä yksittäistä ryhmää e, Euroopassa, joka käsittelisin näitä kysymyksiä, joten tähän täytyisi kiinnittää huomiota ja miten voitaisiin edistää huippu, eurooppalaista huippuosaamista kansainvälisillä tasolla. Ja lopuksi minä haluaisin vielä painottaa sitä, että jatkuva koulutus on erittäin tärkeää. Me tarvitsemme uutta sukupolvea, e, joka voi käsitellä köyhyyden liittyviä sairauksia, mutta ei ole tarpeeksi, että rahoitetaan ainoastaan tohtorin tutkintoja, vaan me tarvitsemme tutkijoiden sukupolven, jolla ei ehkä ole vielä tällaista joten täytyy totta kai täytyy myös painottaa uraa niin, että me emme ainoastaan kouluta ihmisiä 10-15 vuotta, mutta sitten he jättävät tutkimusmaailman, koska heillä ei enää ole mitään tulevaisuuden näkymiä sillä alalla. Kiitos. Olla uura Madame Claudia Neuber. Kiitoksia sitten Claudia Neuber. Yeah, I would maybe um, starting from the question from... Kiitoksia. Aloitan ehkä tässä Ranskan edustajan kysymyksestä. Kysymys koskee innovaatiota. Minkä tyyppistä tulkintaa tai ymmärrystä meillä on nykyisin, kun kuulemme termin innovointi? Voisimme sanoa, että nykyisin meillä on taipumus ajatella – että innovointi on korkean teknologian kehitystä tai korkean teknologian tuotteita enemmänkin kuin matalan tai ei-teknologian tuotteiden kehittämistä. Kyseessä on mahdollisuus tarjota älyllisen pääoman kehitystä ja pääsyä sen käyttöön. ja myöskin näiden innovointien toimeenpanoa marginaalin joutuneiden tai syrjäytyneiden väestön osien hyväksi. Kysymys on myöskin se, toimimmeko me globaalilla vai paikallisemmalla tasolla globaalisti, keskitetysti, esimerkiksi maatalouden alla ja niin edespäin. Kyseessä on myöskin se, mitä horisontti 2080 on mielestäni aloitteessa tällä hetkellä – Puhutaan korkean riskin kehityksestä ja innovoinnista. Mainitaan, että meidän täytyy keskittyä korkean riskin innovointiin, ja tämä luonnollisesti herättää paljon kysymyksiä. Esimerkiksi eräät alankomaalaiset tutkijat ovat saaneet sellaisen influenssaviruksen kehitettyä, joka oli monin kymmenkertaisesti vaarallisempi kuin Espanjan tauti tai muut influenssa muodot. Todellakin meillä on hyvin korkeatasoista tutkimusta, mutta sitten mitä, kuinka me käytämme sitä hyväksemme. Sitten meillä on luonnollisesti olemassa suurta epätasapainoa siinä, että suosimme julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä, mutta jätämme kansalaisyhteiskunnan edustajia ehkä huomiotta. Ja me emme tarpeeksi ole käsitelleet kysymystä siitä, kuinka määrittelemme tieteellisen huippuosaamisen. Ainakin Ranskassa tällä hetkellä on suurta kysymystä siitä, kuinka ja millaisen kriteerein tieteellinen huippuosaaminen määritellään tietyillä tieteen aloilla. Tämä on helpompaa, on helpompaa saada palkintoa huippuosaamisessa tieteessä kuin toisilla aloilla. Kiitoksia. La parola Claudia a Cristina Michelo. Kiitoksia seuraavana Cristina Micheloni Ajabis. Comment on three issues. Kiitos. Haluaisin kommentoida kolmea aihetta. Aloitan viimeisestä eli terveys ja yhteys sitten ruoan tuotantoon ja maan viljelyyn ja se, että Euroopassa tuotettaisiin enemmän ruokaa ja myös äh, rehuja. Sekin täytyy ottaa huomioon. Tätä kautta voidaan ottaa käyttöön myös äh, alueita, jotka eivät enää voi toimia perinteisessä maanviljelyssä. Tätä kautta saadaan myös tuotettua enemmän ruokaa ja rehua paikalliseen käyttöön. Tätä kautta myös äm, reuna-alueet saadaan mukaan tuotantoon. No, sitten toinen kohta liittyy ähm, määrärahojen tehokkaaseen käyttöön. Olen täysin samaa mieltä mutta on pyritty ratkaisemaan tämä ratkaista tämä ongelma. Yritetään kerätä tietoja, yritetään tässä myös optimoida kuluja, eikä niin, että ainoastaan lisättäisi rakenteita ja kuluja. Ja erittäin tärkeää on, että uusi YMP, joka tulee siis vuonna 2013, niin siinä otetaan myös huomioon nämä kysymykset. Jos nyt voitaisiin yhdistää horisontti 2020 uuteen YMP, niin varmasti määrärahoja voitaisiin käyttää paremmin. Parantamisen varaa kuitenkin on budjetti kasvaa vuosi vuodelta, Ja sitten viimeinen kohta koski tieteiden välisyyttä. En maininnut sitä minun esityksessäni, mutta tämä on kuitenkin ydinkysymys. Niin aivan lopuksi vielä tämä ei niinkään, tämä oikeastaan tämä on enemmän eurooppalainen ongelma, koska ei ole totuttu tällaiseen tieteiden välisyyteen. Kiitos. Grazie a lei. E, e, ultimo intervento. Kiitoksia sitten vielä viimeiseksi herra Andersen. Äh. Kiitoksia. Seurasin tätä ajatusta. Uskon, että vaikka Eurooppa ei ole täysin asiantuntija tällä alalla, se on onnistunut tuottamaan väestölleen ravintoa Ja meidän tulee nyt tehdä arviointia tutkimusta siitä, kuinka me pääsemme nykyisistä esteistä yli ja minkälaisia erilaisia mahdollisia sovellutuksia alalla voisi olla terveyden ja muiden seikkojen suhteen, kuten kollega tässä mainitsi juuri äsken. Miltä kysyttiin, uskonko, onnistuuko komissio samaan aikaan monitieteisen lähestymistavan. Jos olisitte vuosi sitten kysynyt minulta tätä, olisin antanut hyvin erilaisen vastauksen, mutta uskon, että komission 2020 aloite ja sen muotoilu ja sen reaktiot, reaktiot niihin suosituksiin, joita sille on annettu, osoittavat, että komissiossa on sitoumusta pyrkiä toteuttamaan monitieteistä lähestymistapaa. Monitieteisyys vaatii määritelmiä, sillä monenlaista monitieteisyyttä on olemassa ja meillä on myöskin käytännön esteitä. Uskon, että tällainen nykyinen organisaatio perustuu siihen, että asiantuntijat toimivat tietyillä aloilla – Meillä pitäisi olla uudenlaisia tapoja arvioida projekteja, päämäärä, perustaisia. Esimerkiksi ne voisivat olla mahdollisuuksia, jotka vievät meitä oikeaan, oikeaan suuntaan. Minun suurin huoleni ei ole komissio. Minun suurin huoleni on ulkopuolinen, sillä komission ulkopuoliset virastot. Olemme havainneet, että niillä on tapana kehitellä omia säädöksiään ja omia sääntöjään, ja ne ovat todellinen painajainen, kun halutaan toteuttaa ja tukea tutkimusprojekteja. Tässä tilanteessa minä sanoisin, että uskon siihen, että komissio tulee kuulemaan meitä ja että se todellakin tulee pyrkimään löytämään uusia ratkaisuja uskon, että komissio tulee itse asiassa auttamaan meitä uusien mallien luomisessa. Kiitoksia. E... Kiitoksia myös tästä viimeisestä ehdotuksesta. Sitten kollega Matias päätelmien varten haluaisin vielä kiittää kaikkia myös tulkkeja, jotka ovat vähän jo ylittämässä omaa työaikansa lyhyesti vain. Meillä oli kaksi hyvin erilaista paneelia tässä. Huippuosaaminen ja kansalaisyhteiskunta meidän on, on tärkeää saada nämä kaksi lähentymään toisiaan. Sitten Matias. Thank you so much. Uh, one that, that will be... Kiitos. Teen poikkeuksen ja puhun englantia. Puhun lyhyesti. Haluan kiittää kaikkia puhujia. He toivat vaikeita kysymyksiä esille erittäin mielenkiintoisia aiheita. Me voimme sitten myöhemmin jatkaa näitä keskustelun aiheita, mutta kuten sanoin, niin saimme neljä avainkysymystä käsiteltyä tässä ja nämä ovat asioita, joista täytyy keskustella. Kun puhumme Horizon 2020 ohjelmasta. Eli tämä terveyshaaste oli esillä. Eli miten me voimme selvitä siitä, että meillä on maailmanlaajuisia terveysongelmia, joita me yritämme käsitellä. Meidän täytyy kuitenkin nyt uudelleen painottaa meidän työtämme, koska syntyy myös uusia terveys ongelmia. Me emme voi aloittaa alusta joka kerta, joten me tarvitsemme jatkuvuutta, kun yritämme vastata näihin uusiin ongelmiin, jotka syntyvät uusista olosuhteista Euroopassa. Meidän täytyy ottaa huomioon vanhat ongelmat, uudet ongelmat ja jotka ovat aikaisemmin olleet ongelmia, mutta nyt ovat taas. Esimerkiksi tuber, tuberkuloosi ja HIV ovat tällaisia. Me emme voi sulkea silmiämme näiltä ongelmilta. Me emme voi unohtaa vanhoja ongelmia, kun uusia syntyy. Eli tämä jatkuvuus on erittäin tärkeä. No sitten toinen vai, vaikea kysymys. Claudia Neubauer otti tämän esille Horizon 2020 on luotu tilanteessa, joka oli siis tärkeää 90-luvulla, mutta ei ole, se ei ole nyt enää niin tärkeä. Eli se, miten kansalaiset ymmärtävät tieteen. se, että sanottiin, että kansalaisyhteiskunta ei ole millään muotoa mukana tutkimuksessa. Mutta muutos on tapahtunut. Joten jos me nyt käsittelemme yhteiskunnallisia haasteita, niin meidän täytyy totta kai käsitellä myös yhteiskuntaa ja sen kansalaisia – ja käsitellä niitä, nämä, mehän vastaamme näihin ongelmiin, jotka koskevat näitä henkilöitä. Tämähän on meidän päähaasteemme, käsittelemme yhteiskunnan ja kansalaisten ongelmia, joten näitä ulottuvuuksia ei voida unohtaa. Ja sitten kolmas kysymys. Kristiina Mikelloni otti tämän esille Hän puhui siis maanviljelystä ja hän esitti kysymyksen, että mikä on hyvä julkinen investointi, kun puhutaan maanviljelystä. Niin, tämä on hyvin yleinen kysymys. Mikä on hyvä investointi, kun, kun me niin, no periaatteessa se on ihan sama, mistä aiheesta keskustelemme, niin meidän täytyy vastata tähän kysymykseen No sitten lopuksi ja tähän liittyen tähän vaikeaan kysymykseen. Jan Andersen otti esille tämän myös. Ja se on se, että jos me puhumme julkisista investoinneista ja tieteiden välisyydestä ja monimuotoisista yhteiskunnallisista haasteista, niin me emme saa sekoittaa – yksinkertaisuutta ja sitten monimuotoisuuden yksinkertaistamista. Kuten sanottua, haluan tässä nyt kiittää kaikkia. Meillä on hyvin paljon vielä työtä edessämme, mitä haasteisiin tulee, jotka tekin otitte esille. Nämä olivat erittäin mielenkiintoisia ja haasteellisia kysymyksiä, joita otitte esille. Ja toivottavasti me voimme jatkaa tätä keskustelua. Ja kiitoksia kaikille kollegoille, jotka olivat paikalla ja esittivät mielenkiintoisia kysymyksiä. Kiitos. Grazie a tutti anche da parte mia, agli esperti. Kiitoksia omaltakin puoleltani. Haluan kiittää asiantuntijoita ja kollegoita ja jatkamme kello 15. Kiitoksia.